Ich eröffne die heutige Sitzung, werde daran erinnern, dass ich immer pünktlich anfange. Sie sollten Ihre Kollegen dann auch erklären. Ja äh, haluaisin heti sanoakin, että jatkossa aloitamme tasan silloin, kun kello on se, mitä pitää. Ja sen lisäksi ilmoittaisin, että äh, tämä kokous äh, menee webstreamiin eli internettiin Meillä on tänään tulkkaus äh, valiokunnan kaikkiin kieliin, paitsi viro, ruotsi, letti, liettu ja maltan kieli. Mikäli ei ole mitään vastalauseita teidän puoleltanne, niin hyväksymme esityslistan tällaisenään. Kenellään ei ole mitään huomautettavaa, eli toimimme esityslistan mukaisesti. Kohdassa kaksi. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Teillä on toinen kolmas syyskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjat teidän papereissanne. Ja ehdotan, että toimimme kuten tavallista. Eli te tämän iltapäivän aikana voitte vilkaista näitä pöytäkirjoja. Mikäli te ette sitten mistään mitään huomauta, niin pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Kohta kolme, puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on jonkun verran informaatiota jaettavana. Viime ma- sunnuntai maanantai 28. syyskuuta Flageen teatterissa, siellä oli muitakin mukana, oli ensimmäinen, annettiin ensimmäinen euro EU-kirjallisuuspalkinto Siellä oli paikalla komission jäsen Fiegel, äh, Ruotsin kulttuuriministeri, puheenjohtaja Barroso ja paikalla oli noin 800 tärkeätä kulttuurihenkilöä läsnä. Kuten sanottua, äh, tunnelma oli mahtava. Tarkoituksena äh, oli valaista Euroopan kirjallisuuden monimuotoisuutta. Siellä oli kirjailijoita, Eh, eri Euroopan unionin jäsenvaltioista. Ja eh, he saivat 5000 euron palkinnon. Eh, kukin kirjailija oli oman jäsenvaltionsa tuomariston valitsema. 11 jäsenval- 12 jäsenvaltiosta tällä kertaa pyydettiin nimittämään kirjailija. Tämä tapaaminen oli todella mielenkiintoinen ja, ja me sitten kuulimme otteita kustakin teoksesta. Mikäli te käytte EU Observerissa, niin te voitte lukea siellä enemmän tästä tilaisuudesta. Ensin vuonna sitten pyydetään 11 muuta jäsenvaltiota antamaan tai nimittämään kirjailija, runoilija ja vuonna 2011 jälleen 11, niin että kolmen vuoden aikana jaetaan 34 palkintoa 34 valtiosta. Eli siis ei ainoastaan EUn jäsenvaltiota, vaan myös maista, jotka ovat jäsenehdokkaita. Osallistun, osallistuin, siis kaikki nämä, jotka voivat ovat, osallistua tähän kulttuuriohjelma 2007, voivat osallistua myös tähän osuuteen. Tämän äh, kirjallisuuspalkinnon tuomaristossa oli muun muassa Henning Mankel. Minä itse ainakin olen suuri äh, ihailija, hänen kriminaaliromaaniensa ihailija, mutta kirjoittaa hän paljon muutakin kauniita asioita esimerkiksi Afrikasta, koska siellä hän äh, nykyään asuu. Ja hän kuvaili kulttuurin merkitystä tällä tavalla. Euroopan täytyy todellakin sitoutua kulttuuriin. Kulttuuri on hyvin keskeinen asia. Mikäli Eurooppa ei siihen sitoudu, niin voimmeko ylipäätään puhua unionista? Voimmeko tehdä mitään tämän unionin parissa? Joten hän siis kiitti meitä tavallaan siitä, mitä täällä tehdään. Haluaisin myös viitata siihen, että minä edustin siellä siis Euroopan parlamenttia ja äh, Venetsian biennaalissa minä esittelin myös parlamentin nimissä Lux-palkinnon. Ja toivon mukaan äh, tekin voitte tehdä tästä hieman mainosta. Teillä on siellä pöydillänne tämä pieni lehtinen tai tällainen mappi, josta te löydätte näistä, jonkinnäköisen selvityksen näistä kolmesta äh, elokuvasta, jotka valittiin ja haluaisin lisätä, että todennäköisesti 4. marraskuuta Neljäs marraskuuta saamme mahdollisuuden nähdä filmin ja nämä, tullaan, nämä filmit näyttämään tuolla Vox Boxin takana olevassa tilassa marraskuun alusta lähtien, mutta kolmas tai neljäs marraskuuta. Se ratkeaa tällä viikolla riippuen myös osallistujamäärästä. Me tulemme kutsumaan myös nämä kolme eh, ohjaajaa, jotka ovat ohjanneet nämä filmit. Me eh, kutsumme heidät myös tänne kertomaan näistä filmeistä ja niistä ajatuksista, joita heillä oli ja millä tavalla tämä filmi on syntynyt. Ja tämä tulee olemaan tällainen keskustelukierros, jossa ei ole ainoastaan kulttuurivaliokunta, vaan myös muutkin. Me kaikki, jotka ovat tekemisissä niiden aiheiden kanssa, joita käsitellään näissä filmeissä, kuten esimerkiksi rasismi tai turvapaikkahakija kysymykset ja Haagin rikostuomioistuin ja niin edelleen. Joten pyytäisin teitä huomioimaan seuraavan kahden viikon aikana, äh, kun saatte postia tästä Lux-palkinnosta. Meidän täytyy kulttuurivaliokunnassa nyt olla vakavissamme ja meidän täytyy tuoda kollegamme mukaan katsomaan näitä filmejä ja arvioimaan näitä filmejä. Koska silloin me todellakin voimme tehdä jotakin tämän ajatuksen levittämiseksi. Eli tässäpä suurin piirtein se, mitä minulla oli kerrottavana. Me tulemme toki saamaan sitten tarkemman luettelon siitä, koska kukin filmi tuolla Voxboxin takana näytetään. Se tulee aina olemaan joko ruokatunnilla tai kokousten jälkeen illalla. Joten teidän täytyy käyttää esimerkiksi lounasaikaa tai illalla sitten kokouksen jälkeen aikaanne tämän filmin katselemiseen. Siirrymme kohtaan neljä esityslistalla, Meillä on vieraita joukossamme herra Romer, joka esittelee meille tutkimuksen mainostamisesta ja alaikäisistä eh, sekä tästä mediapalvelusta annetusta direktiivistä. Parlamentti on antanut tehtäväksi tutkimusosastolle, että se yhdessä Ken European Affairsin kanssa tutkii, millä tavalla tämä direktiivi vaikuttaa, miten nämä uudet direktiivit esimerkiksi mainontaa koskien ovat vaikuttaneet tuotteiden tuomiseen markkinoille, koska se on asia, mistä me puhuimme kovasti silloin tutkimaan se, mikä asioiden tila ja tola tällä hetkellä on. Me olemme puhuneet tästä niin paljon että nyt meidän täytyy oikeastaan äh, selvittää, että oliko tämä nyt niin kauheata kuin jotkut luulivat, tai äh, saatiinko siitä se, mitä jotkut siltä toivoivat. Aihe on äh, hyvin tärkeä ja merkittävä ja Minusta tämä on aika hyvä esimerkki siitä työstä, mitä me voimme käynnistää tässä valiokunnassa. Tämä tutkimus on siis tutkimus, joka on tehty meidän toimeksiannostamme. Ja pyytäisin nyt, että Jan Runge tästä Kenyan European Affairsista esittäisi ja esittelisi meille tämän tutkimuksen. Hän äh, tulee tätä esittelemään parisenkymmentä minuuttia. Pyytäisin teitä äh, toki olemaan mahdollisimman lyhyt, niin että meillä olisi sitten vielä aikaa kysymyksille ja vastauksille. Äh, olkaa hyvä. Vielen Dank. Um, good afternoon, everybody. Thank you, Chairwoman, for the opportunity to... Kiitoksia puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta voida saada esitellä tutkimuksemme tulos. Haluaisin nopeasti esittäytyä. Me olemme siis Brysselissä sijaitseva konsultointiyritys, joka antaa tutkimuspalveluita, tarjoaa tutkimuspalveluita EU-instituutioille, jäsenvaltioille ja hallituksille – me keskitymme nimenomaan luoviin aloihin ja niin edespäin. Teemme yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Haluaisin lyhyesti esitellä teille tämän tutkimuksen löydökset. Mainonta, säännöt ja niiden vaikutus tiedotusvälineisiin. Puhun ehkä vähemmän kuin 20 minuuttia. Niin, tämä tutkimushan keskittyy tämänhetkisiin trendeihin, jotka liittyvät tuotesijoitteluun. Tämähän on aivan uudenlainen maidonnan muoto, tämä tuotesijoittelu. Ja tutkimuksessamme annetaan katsaus muun muassa audiovisuaalisen direktiivin vaikutuksista Euroopan unionissa tältä osin. Tässä myös tarkastellaan, minkälaisia vaikutuksia mainonnalla on lapsiin ja myös keskustellaan itsesääntelystä jäsenvaltioissa. On tärkeää ymmärtää se, että tässä tutkimuksessa tarkastellaan sellaisia kehityskulkuja, jotka ovat vielä meneillään. Kuten tiedätte, direktiiviä ei tarvitse täytäntöönpanna ennen tämän vuoden loppua. Ja tuotesijoitteluhan on, on, on ollut kiellettyä suurimmassa osassa jäsenvaltioista. Eli on ollut vaikea tutkia, minkälainen vaikutus tuotesijoittelulla on ollut mainontatuloihin. Direktiivissä määritellään tuotesijoittelu seuraavalla tavalla. Mikä tahansa audiovisuaalisen kaupallisen tiedottamisen muoto, jossa viitataan tai joka sisältää tuotteisiin, palveluihin tai tavaramerkkeihin. Joten pähkinänkuoressa puhumme mainonnasta, joka on ikään kuin piilotettu televisio-ohjelman sisään. Keskustelua tuotesijoittelusta täytyy tarkastella siitä näkökulmasta käsin, että Euroopassa mainostulot ovat vähentä, vähentyneet, erityisesti TV-mainostulot. Tämä johtuu talouskriisistä ensisijaisesti. Kuluttajien varainkäyttö on kulut, alentunut ja näin muodon myös mainonta on alentunut. Jatkossa saattaa käydä, että niin sanottu ad-skipping tekniikka tulee vielä nopeuttamaan tätä käytäntöä. Niin, tulojen vähentyminen on tietysti vaikuttanut TV-teollisuuteen ja monissa jäsenvaltioissa mainostulot ovat kuitenkin olleet kaikkein tärkein korsi audiovisuaalisessa keossa. Esimerkiksi Italiassa 60 prosenttia kaikesta audiovisuaalisesta tuotannosta rahoitetaan mainonnalla. Tässä yhteydessä tietyt sidosryhmät ovat pitäneet tuotesijoittelua mahdollisena tulon lähteenä. Erityisesti direktiivin viimeistelyvaiheessa näin on ollut. Tutkimuksessa me olemme pohtineet tätä potentiaalia, potentiaalia. Erityisesti olemme katsoneet, millainen tilanne on USAssa. Siellähän tuotesijoittelu on vapaata. Ja olemme myös haastatelleet sidosryhmiä Esittelen teille hiukan tietoja tuotesijoittelusta. Sehän on uusi mainonnan muoto. 37 prosenttia vuonna 2007 oli sen, tai 2006 oli sen osuus tuloista. Se on kuitenkin vähemmän kuin 2 prosenttia kaikista tuloista. Euroopan kontekstissa on vaikea ennakoida tuotesijoittelutulojen kehitystä koska tätä alaa ei ole vielä vapautettu, joten kaikki ennusteet, jotka liittyvät tuotesijoitteluun ja sen tuottamiin tuloihin, vaihtelevat monellakin tavalla. Konsultaatiomme on osoittanut sen, että jos kohta suurin osa sidosryhmistä pitää tervetulleena tuotesijoittelua, eivät kuitenkaan pidä sitä kaikkein tärkeimpänä uuden tulon lähteenä. Ja tutkimuksessamme olenkin, olemmekin todenneet, että tuotesijoittelun potentiaalia on ehkä yliarvioitu viime aikoina. Ja näköjään siitä on tulossa kuitenkin aika vaatimaton täydentävä tulon lähde. Sillä on aika, ja tuotesijoittelukin on aika rajoittunutta loppujen lopuksi, mutta siihen ei nyt poraudu. Tässä vapautumisen tai liberalisoinnin yhteydessä olemme pohtineet myös sitä, miten audiovisuaalisen eh, direktiivin vaikutu, millaisia vaikutukset voisivat olla tuotesijoitteluun jäsenvaltioissa. Olemme tehneet tutkimuksen kaikissa jäsenvaltioissa ja olemme myös te- teettäneet haastatteluja, joissa esitimme hyvin yksinkertaisia kysymyksiä. Ensinnäkin, jos jäsenvaltioissa tuotesijoittelu ähm, sallittaisiin, niin millaisissa olosuhteissa? Ja toiseksi, äh, käytettäisiinkö direktiivin poikkeus mahdollisuutta hyväksi. Direktiivissähän on sellainen artikla, jossa sallitaan maino, mainostajia olemaan tiedottamatta katselijoille tuotesijoittelusta kesken TV-ohjelman. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita direktiiviä ei ole vielä transponoitu, mutta suurin osa jäsenvaltioista on ilmoittanut, että aikovat antaa tuotesijoittelulle luvan aivan direktiivin ehdottomalla tavalla. Monet jäsenvaltiot myös, aikovat myös käyttää artiklaa, joka mahdollistaa sen, että lähettäjät, lähetystoiminnan harjoittajat eivät informoi katsojia. Romania, Latvia, Italia, Tsekin, tasavalta, Slovakia, Espanja ja Ruotsi muun muassa ovat tällaisia maita. Minulla on myös yksityiskohtainen lista, joka koskee jäsenvaltioiden kantoja. Sekin on täällä saatavilla teille. Joissain maissa kannat ovat muuttuneet viime kuukausina Erityisesti kannattaa mainita Saksa ja Britannia, joissa keskusteluja vielä käydään. olemme sitä mieltä, että tuotesijoittelusääntöjä täytyy vielä, niiden täytäntöönpanoa täytyy vielä ensi vuoden mittaan tarkastella. Niin, parlamentti on pyytänyt meitä tarkastelemaan kolmea seikkaa. Ensinnäkin lasten katselutapoja, toiseksi sitä, mikä vaikutus mainonnalla olisi lapsiin, ja kolmanneksi sääntelystä estettiin kysymys. Haluaisin puuttua lyhyesti näihin ennen kuin teen johtopäätöksiä. Niin, lasten määritelmä vaihtelee maittain Euroopan unionissakin, ja tällä on tärkeä vaikutus siihen, miten EU-sääntöjä homogeenisesti voidaan täytäntöönpanna, kun puhutaan nimittäin lapsille tarkoitetusta mainonnasta. Ensinnäkin ikärajat ovat erilaiset eri maissa. Monissa maissa ei määritetä lapsia erikseen mainossäännöissä. Joissain maissa ei määritetä, mitä laps, lasten ohjelmilla tarkoitetaan, ja siksi onkin vaikea täytäntöön panna sellaisia ö, sääntöjä, joilla tulisi olla sama vaikutus ö, samoihin ikäryhmiin. Ja myös tutkimuksen näkökulmasta on vaikea vertailla tietoja. Toiseksi tutkimuksessa esitetään tietoja, jotka osoittavat sen, että tutkijoiden välillä vallitsee yleisesti konsensus siitä, että mainonta vaikuttaa lasten mieltymyksiin joissain määrin. Tiettyyn ikään saakka lapset, lapsia pidetään erittäin alttiina vai mainonnalle, koska heiltä puuttuu ikään kuin mainonnan lukutaito. Tämä on ihan yleistä tietoa ja se myös vaikuttaa mediasääntelijöiden ajatteluun Euroopan unionissa, ja siksipä lapsille kohdennettua mainontaa säännellään vankemmin kuin muuta mainontaa. Tutkimuksessa myös esitetään tietoja, jotka osoittavat, että lapset katsovat useita sellaisia TV-ohjelmia, joita ei ole tarkoitettu varsinaisesti lapsille. Esim. Britanniassa 69 prosenttia lapsista katsovat aikuisten ohjelmia. Lapset voivat altistua sellaiselle mainonnalle, joka ei heille oikein sovi. Tämä on tietysti ihan päivän selvä huomio. On tärkeää, että tämä otetaan huomioon, kun pohditaan, kuinka mainontaa tulisi säännellä lapsille tarkoitettua sellaista. Niin en nyt puhu lasten television katselu määristä. Joka tapauksessa sanon, että alhaisin määrä on Hollannissa noin 6 minuuttia per päivä ja Baltian maissa 132 minuuttia per päivä. No tämäkin on vielä aika vähän verrattuna tiettyihin edelläkävijään, kuten Japanin ja USAhan, jossa lapset käyttävät noin neljä ja puoli tuntia television ääressä päivittäin. Keskimäärin Euroopan unionissa lapset näkevät noin 29 mainosta per päivä. Ja lopuksi. Euroopan parlamentti pyysi meitä myös tarkastelemaan itsesääntelyyn liittyviä kysymyksiä. Artikla 3e-direktiivissä e edellyttää tai pyytää hallituksia rohkaisemaan mediatahoja kiinnittävän huomiota tällaisiin itsesääntelylähestymistapaan. Kaikkein tärkein käytännön säännöstä tässä yhteydessä on kansainvälinen kauppakamari, sen mainontaa koskeva käytännökkään säännöstö. Esimerkiksi lasten lihavuuden vuoksi eh, ruokamainontaa eh, ja virvoitusjuomamainontaa on erityisesti otettu syyniin. Useimmat sidosryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että tällaiset käytännössäännöstöt voivat olla tehokkaita, jos niitä täytäntöön pannaan asianmukaisella tavalla. Mutta tässä vaiheessa on liian varhaista todeta, ovatko ne olleet menestyksekkäitä. Johtopäätös. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu kehityskulkua, joka on vieläkin meneillään, joten tässä vaiheessa on aivan liian varhaista ennakoida, kuinka merkittävää tuotesijoittelu tulee olemaan mainonnan liikevaihdon kannalta Euroopan unionissa. Olemme kuitenkin sillä kannalla, että siitä tulee aika maltillinen tulonlähde audiovisuaalisella sektorilla. Ja todennäköistä on, että suurimmassa osassa jäsenvaltioita se tullaan vapauttamaan. Ja direktiivin sallimaa poikkeustakin tullaan käyttämään hyväksi useissa jäsenvaltioissa. Niin, muutamia uusia tutkimuskohteita. Lisätutkimusta tulisi tehdä vielä median kulutustapoihin. Me tarvitsemme enemmän tietoa nuorten ihmisten television katsontakäyttäytymisestä. Tämä tulee olemaan varmaksi avuksi, jos haluamme pohtia sellaisia asioita kuin mainontaa, internetin käyttöä ja niin edespäin olemme sitä mieltä, että jos tuotesijoittelu tulee olemaan näinkin kuuma peruna keskustelussa kuin se nyt on, niin varmasti kannattaa vielä tutkia sitä senkin jälkeen, kun direktiivin täytäntöönpano on toteutunut. Espanja ja Itävalta ovat sellaisia maita, jo, joissa tuotesuojattelu, tuotesijoittelu on jo vapautettu mediapalveludirektiivin tarkoittamassa muodossa. Mitä tulee mainonta, mainonnan lukutaitoon, sellainen voitaisiin ehkäpä ottaa mukaan komission aloitteeseen. Komissio voisi tehdä aloitteen aiheesta. Ja ne poliitikot kansallisella tasolla, jotka tekevät työtä mainonnan parissa, voisivat varmasti kantaa myöskin kortensa kekoon. Kiitokset ja mielelläni vastaan kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Vielen Dank, Herr Runge. Kiitokset. Minusta tämä ehdotus sopii aika hyvin siihen, mitä meillä on edessämme ensi vuonna. Me puhumme media lukutaidosta ja siihen liittyy myös mainonta ja se, mikä on totta ja mikä ei. Nämä asiat liittyvät läheisesti toisiinsa ja tulevina kuukausina me tulemme taatusti intensiivisesti keskustelemaan aiheesta. Ja te sanoitte, että tämä tuotesijoittelu ei ole välttämättä niin dramaattista tulojen kannalta, mutta silloin kysyisinkin, minkä vuoksi siitä sitten riideltiin niin paljon. Jos näin on, niin silloin me olisimme säästäneet paljon kallista aikaa, mutta no, mennyt on mennyttä. Mutta ehkäpä tulevina vuosina, kun tätä toimeenpannaan, niin ehkäpä tätä sitten muutetaan sillä tavalla, että se vaikuttaa positiivisemmin tuloihin. Eli varmaankin pitää odottaa tulevaisuutta. Onko kollegoilla kysymyksiä Rungelle? Äh, kollega Tryppel. Ja, vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin äh, mielelläni esittää muutaman kysymyksen liittyen saksankieliseen äh, käännökseen. Herra Runge, te sanoitte, että ajankohta on vielä kovin varhainen ja että mitään ratkaisevaa ei kuitenkaan vielä voi sanoa. No, monissa maissa, kuten esimerkiksi Saksassa, koko toimeenpano prosessi on vasta käynnissä tämän direktiivin suhteen, joten ei vielä oikein voida sanoa, miten tämä tulee vaikuttamaan. Toinen argumentti, jonka te sanoitte, liittyy siihen, että sekä kriitikot että puolesta puhujat tuotesijoittelulle ovat yliarvioineet nämä vaikutukset, koska lobby sanoi, että tarvitaan välttämättä, jotta voidaan rahoittaa ylipäätään toimintaa. No mutta jos kerta tulot ovat vähentyneet, niin eihän se silloin pidä paikkaansa. Ja taas ne, jotka pelkäsivät, että tämä johtaisi siihen, että väärällä tavalla rajoitetaan mainontaa, eivät, ei sekään ole käynyt toteen. Mutta tässä saksankielisessä tutkimuksessa, joka minulla tässä on, kolmas sivu teidän niin tässä sanotaan, että tuotesijoittelun todelliset vaikutukset katsojaan, kuluttajaan, siinä on kysymys siitä, että ei yhdistetä toimituksellista ja mainoksellista ohjelmaa. Tämä on minun mielestäni aikamoinen Tämä saa nyt skeptiseksi. Minä en missään nimessä ainakaan halua, että yhdistetään tai sekoitetaan tämä, tämä toimituksen osuus ja sitten mainostamisen osuus. Minusta ne pitää pitää erillään. Pyytäisin tähän hieman selvennystä. Ja sitten mitä tulee tähän vapaaehtoiseen itse mainonnassa. Ehkäpä te voisitte meille hieman tarkemmin kertoa, mitä te uskotte, koska eipä tämä nyt ole ensimmäinen kerta, kun poliittisessa keskustelussa otetaan esiin tämä vapaaehtoinen itsesäätely. Kertokaapa meille, uskotteko te, että se tulee toimimaan vai ei? Rapatu. Kiitokset ja sitten kollega Bernard Rapatu. Oui, bonjour. Hyvää päivää. Haluaisin tietää, oletteko tutkinut niitä suhteita, jotka liittyvät näihin tuotteisiin, kaupallisiin tuotteisiin tai sitten palveluihin. Tämä koskee myös hieman samaa alaa kuin Rova Trypelin kysymys, eli niitä tuotteita, jotka asetetaan tarjolle. Eli tämä mainonta, koskien julkisia palveluja. Ranskassa meillä on tällaisia mainoksia, jotka kohdistuvat postituotteisiin tai sosiaaliturvaan. Ja se on hieman erilaista kuin esimerkiksi sitten taas alkoholimainonta tai tupakamainonta, jotka kiellettiin. Eli onko teillä tutkimustietoa vaikutuksesta näissä tapauksissa ja mihin suuntaan voidaan mennä? Kiitoksia. Sehe keine anderen Fragen mehr. En näe muita kysymyksiä. Pyytäisin teitä nyt, herra Runge, vastaamaan näihin kysymyksiin. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ensimmäiseen kysymykseen liittyen, sehän äh, liittyy sisällön, äh, vaikutuksen sisältöön. Niin, me emme ole näitä vaikutuksia tarkastelleet ollenkaan tarkastelimme vain tuotesijoittelun mahdollista taloudellista vaikutusta. Olemme tarkastelleet niitä ennusteita, joita on ollut jo olemassa, siis mark- markkina-analysaattoreiden, analyytikkojen ennusteista on kyse. Tietysti näitä voidaan epäillä, voitte kyseenalaistaa ne, jos haluatte, mutta emme halunneet omaksua minkäänlaista normatiivista lähestymistapaa sen arviointiin, pitäisikö tuotesijoittelun olla toivottavaa vaikka ei sisällön kannalta. Mitä tulee käytännössääntöihin? No nyt on ihan liian varhaista vastata. koska tämän tutkimuksen puitteissa haastattelimme muutamia sidosryhmien edustajia. Heidät on lueteltu tämän liitteen, eh, tutkimuksen liitteessä. Yleisreaktio oli se, että jos käytännössäännöt suunnitellaan hyvin ja ne täytäntöön pannaan hyvin, niistä saattaa olla paljonkin hyötyä mutta kuten aiemmin jo sanoin, on liian varhaista tehdä päätöksiä päätelmiä. Mitä tulee viimeiseen kysymykseen, nimittäin palveluiden ja tuotteiden välisiin eroihin, niin tätä emme tarkastele tällä haavaa, koska monissa Euroopan jäsenvaltioissa tuotesijoittelua ei sallita, joten tällaista arviota on vaikea tehdä tässä vaiheessa vielä. En nyt muista sivunumeroa, mutta raportissa mainitaan kaikkein käytetyimmät tuotteet sellaiset tuotteet, jotka USAssa liittyvät tuotesijoittelun piiriin. Kyse on sellaisista nopeasti kiertävistä kuluttaja, kulutushyödykkeistä, ei niinkään tuotteista. Kiitos. Kiitos. Rehellisesti minä olen täysin tyyt... Äh, olkaa hyvä. Schon etwas Schwierigkeiten damit. Minulla on tässä nyt hieman ongelmia, kun näin tutkimuksen, jonka nimi on äh, mainontaoikeus uuden direktiivin valossa. Minusta tämä, tässä on jätetty pois kokonaan se, että te olette tutkineet että vain ja ainoastaan taloudellisia vaikutuksia, eikä esimerkiksi sitä, miten tämä mainonta vaikuttaa lapsiin. Minusta täytyisi tarkastella tätä asiaa laajemmin, koska kyllähän tämä vaikuttaa toimituksellisesti ohjelmien sisältöön ja silloin se vaikuttaa myös nuoriin ja lapsiin. Ja minusta tässä on silloin suuri ero, onko tämä sitten hyväksi mainosteollisuudelle eli ei. Koska kyllähän tässä on kysymys mainonnan mainonnan laatioista, mutta myös mainonnan vastaanottajista ja siellä erityisesti nuorista ja lapsista. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne, hyvä kollega. Herra Kosta, olkaa hyvä. Credo che mm, ringrazio molto per questa interessante... Kiitoksia paljon. Olen täysin samaa mieltä kollegan kanssa, joka puhui. Minusta tämä esitys on kiinnostava, mutta mielestäni pitäisi mennä hieman pitemmälle, syventää näitä peruskysymyksiä, joiden pohjalta tämä tutkimus on pyydetty. Ja lisäksi haluaisin tietää hieman enemmän vaikutuksesta alaikäisiin. Meidän täytyy pyrkiä löytämään tasapaino sen välillä, mitä direktiivi sanoo ja sen välillä, mitä halutaan. Toivottavasti tämä tullaan myös ottamaan, panemaan täytäntöön jäsenmaissa. Mielestäni tällä hetkellä on vain muutama jäsenmaa, joka näin on tehnyt. On siis erittäin tärkeää, että tiedämme, onko tämä mainonta tuotteiden osalta, joka kohdistuu nuoriin, laitetaanko se ulos televisiosta ilman jotain lisää selityksiä ja voimmeko syventää kysymystä siinä, auttaisiko tämä jäsenmaiden täytäntöönpanoa, jos, jos tämä kohta, joka kohdistuu alaikäisiin asioihin, olisi selkeämpi tekstin osalta. Täällä on jotakin suorastaan vihamielistä aineesta, jos ajatellaan alkoholin käyttöä tai huumausaineiden käyttöä. Ja usein nämä kysymykset banalisoidaan ja se on vaarallista, kun ajattelemme alaikäisiä. Eli sen lisäksi, jos ajatellaan näitä tuloja, joita syntyy tuottajille tai jälleenmyyjille, meidän täytyisi myös katsoa tätä sosiaalista, yhteiskunnallista hintaa, joka tästä syntyy. Ja, Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Ich... Puheenjohtaja, kiitos. Olen samaa mieltä kollegan kritiikin sanoista kollega, joka tässä juuri puhui, sen vuoksi, että jatkossa, jos tätä tutkimusta viedään eteenpäin, sitä tulisi laajentaa, koska se, mitä meillä nyt tässä pöydällämme on, niin eihän se yhtään osoita sitä, mitä vaikutuksia tällä piilomainonnalla on erityisesti nuoriin ja lapsiin. Ja nimenomaan se onkin se kaikkein tärkein ja jännittävin kysymys nimenomaan se kaikkein hankalin mainonnan muoto, eli piilomainonta, jota ei edes tunnisteta mainonnaksi. Ja sitten selittää se eh, jäsenvaltioille, että eh, heidän täytyy, että tässä voidaan käyttää poikkeusoikeuksia eh, ja niin edelleen. Joten minun mielestäni meidän pitäisi miettiä sitä, eikö tällä piilon mainonnalla ole oikeastaan kaikkein suurin vaikutus nuoriin ja lapsiin, kun me jo kuitenkin tiedämme, että kaikenlainen mainonta sellaisena kuin me nyt tiedämme, niin vaikuttaa nuorten ja lasten osto käyttäytymiseen. Ja piilomainonnalla saattaa olla ihan muita lisäseuraamuksiakin. Ja sen vuoksi toivonkin, että kun tätä direktiiviä toimeenpannaan, niin että siinä laajennettaisiin hieman tätä tutkimusta laajemmaksi ja esimerkiksi tätä piilomainontaa tarkasteltaisiin wenn ich heute gebeten... Kiitos. Kun me olemme pyytäneet pyytäneet jotakin puhumaan tällaisesta aiheesta Äh, mainonta ja lapset, niin äh, se ei yleensä kiinnosta ketään sen vuoksi, että sillä ei ole niinkään taloudellisia vaikutuksia. Et ette puhu nyt tässä lainkaan, mitä se vaikuttaa nuoriin. Te sanotte, että te ette edes kykene sitä mitään sanomaan, koska tässä tutkimuksessa sen teossa oli liian vähän aikaa. Joten äh, en nyt tiedä, jatkuuko tämä toimeksianto minusta tässä tutkimuksessa ei nyt olla oikein tartuttu tähän varsinaiseen aiheeseen. En minäkään tiennyt, mitä tässä tutkimuksessa oli tehty. Olen pahoillani, että en voinut tarjota teille sitä, mitä tässä otsikossa luvattiin. Haluatteko te mahdollisesti, herra Runge, vielä sanoa jotain? Just maybe one short remark. Lyhyt huomio. Meiltähän tilattiin lyhyt tutkimus ja sitä kutsuttiin tällaiseksi esitutkimukseksi, jonka tarkoitus on yksilöidä uusia tutkimusaiheita, joihin tulisi perehtyä syvällisemmin myöhemmin. Ehkä minä en esitellyt tätä riittävän selkeästi, mutta jos katsotte tutkimuksen päätelmiä, niin siinä aika pitkältikin puhumme näistä asioista, jotka te juuri mainitsitte, ja suositamme, että lisätutkimusta tulisi tehdä, joten me emme mitään lopullista suositusta esitä siitä, mikä olisi tuotesijoittelun vaikutus lapsiin tai ylipäänsä TV-teollisuuteen. Tämä on ihan vain tällainen esitutkimus ja sellaista meiltä pyydettiinkin. Selvä, nyt ymmärrämme hyvin. Kiitokset äh, tästä ja olettaisin, että että jossain vaiheessa saatte toimeksiannon niin, että voitte jatkaa työtänne edelleen. Katsotaan nyt, lähteekö parlamentti tälle tielle vaiko eikö ja millä tavalla. Kiitokset siitä, että tulitte tänne eh, ja esittelemään eh, tämän eh, tutkimuksen. Kiitokset, että tulitte tämän suullisesti tänne tekemään, vaikka tämä sali nyt ei ole maailman paras tällaiselle esittelylle. No niin, siirrymme kohtaan viisi esityslistalla omasta parlamentistamme toimiala yksikkö Bstä. Eli siis tämä on nimenomaan se yksikkö, joka auttaa meidän valiokuntaamme ja koko joukkoa muitakin valiokuntia toki. Ja he auttavat meitä tekemällä meidän elämämme hieman helpommaksi. Tuolla yksikössä työskentelee miehiä ja naisia ja sitä kautta työllänsä he yrittävät helpottaa meidän parlamentaarista elämäämme ja meidän työtämme. Ismail oli Vaares Martínez on vastuussa näistä viidestä valiokunnasta. Hän on siis johtaja tässä yksikössä ja pyydämme, että hän tulee tänne nyt ensin alustamaan ja sitten sen jälkeen annamme teidän alaisillenne puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mm, Kiitoksia paljon rouva puheenjohtaja mahdollisuudesta esitellä työtä. Osastoltamme on hyvä muistuttaa myös uudelle, uusille edustajille, että vuonna 2004 parlamentti päätti, että nämä alaa koskevat työt strukturoidaan uudelleen siten, että siellä on tutkimusyksikkö mukana. Aikaisemmin tämä yksikkö teki tutkimuksen pääosastossa työtä ja nyt se on samalla tavalla strukturoitu tähän parlamentin työskentelyyn ja tällä tavalla ulkoinen politiikka ja sisäinen politiikka on saumattomasti liitetty yhteen. Tässä on kyse nyt useammasta työsarasta, joihin liittyy asiantuntijatyö, järjestäminen, eli ei ole kyse ainoastaan yksilöllisestä osastosta, vaan työstä, joka tukee parlamentin työskentelyä. Tämä asiantuntijatyö on perusteltua siksi, että ongelmat ovat lainsäädännöllisellä alalla koko ajan suurempia ja monimutkaisempia ja tarvitaan parempaa sääntelyä, koska parempi sääntely on ollut tärkeä huolenaihe, jotta voidaan antaa riittäviä vastauksia näihin kysymyksiin. Ja siksi on haluttu, että tällaista talon sisäistä asiantuntijakapasiteettia. kapasiteettia ja lisäksi on tämä ulkoinen työskentely ja voidaan rahoittaa näitä tutkimuksia ja tällaisista tutkimuksista olemme myös tänään täällä kuulleet esittelyn. Eli tutkimustyöt, jotka tilataan sitten ulkopuolelta, ovat tämän temaattisen osaston joukkueen vastuun alla – ja temaattiset toimet ovat sitten tämä B-osasto. Madame Oliveira on siellä johdossa ja jokapäiväisessä työskentelyssä tämä näkyy näissä eri valiokuntien työskentelyissä. En halua olla korostamatta sitä, että nämä asiantuntijat ja työntekijät, jotka tekevät työtä, tekevät työtä, joka perustuu siihen, että he ottavat yhteyttä erilaisiin instituutteihin, kuten esimerkiksi Pasteur-instituutti tai joku muu vastaava eri aloilta, ja saavat heiltä tietoa. Ja nämä henkilöt, jotka tekevät työtä, ovat asiantuntijoita taas siinä, miten he lähestyvät parlamentaarisia kysymyksiä. Hehän seuraavat läheltä valiokuntien työskentelyä ja he katsovat sitä, miten tietoa voidaan käsitellä, sitä tietoa, joka sitten saadaan ul- talon ulkopuolelta, jotta tämä tieto voidaan saada, jotta siitä voidaan saada hyöty edustajille. Minä olen johdossa ollut vastuussa koordinoinnista komission tai valiokunnan sihteeristön välillä ja tämän temaattisen osaston välillä. Tutki, katsotaan tätä tutkimusta ja sitten myös tukea, jota tarvitaan asiantuntijatyöskentelylle kun haluaisin erityisesti tuoda esille nyt uusille edustajille, jotka ovat tänä vuonna astuneet tehtävään, haluaisin tuoda selväksi sen, että nämä tutkimukset sekä sisällä, talon sisällä tehdyt että ulkopuolelta tilatut ovat teidän käytössänne ja niiden merkitys riippuu siitä, miten niitä käytetään ja niiden poliittinen merkitys syntyy siitä, minkälaista painoa annatte niille keskusteluissanne. Kun ajatellaan tällaista poliittista keskustelua, on selvää, että arvo syntyy siitä, että asioista keskustellaan ja tietoa välitetään. Kun sitten ajatellaan tätä vastuuta tunnistaa eri toimielinten tarpeet, kun näitä tutkimuksia pyydetään, Tietenkin se liittyy läheisesti valiokunnan tehtäviin, sen vastuualueisiin. Ja kun ajatellaan tätä hyötyä, jota, joka voi syntyä, niin se riippuu käynnissä olevista lainsäädännöllisistä hankkeista. Lisäksi sihteeristöstä hieman Meillä on tietenkin sihteeristö ja rahoituksellinen osasto. Minä johtajana koordinoin ja minä myös ähm, hoidan näiden tutkimusten, tilattujen tutkimusten rahoituksesta ja minä kannan vastuun myöstä, myös sopimusten teosta toimielinten näkökulmasta. Nyt, rouva puheenjohtaja, haluan antaa puheenvuoron kollegallinen Salomande Seedulle, joka kertoo hieman enemmän yksityiskohtaisesti näistä eri modaliteeteista konsulttiyrityksiä, jotka usein ovat brysseliläisiä konsulttiyrityksiä. Niin, meidän rakenteestamme on tärkeää tietää se, että meidän rakenteemme on samankaltainen kuin kulttuurivaliokunnan sihteeristä. Meillä on sama esimies, henkilö, joka juuri äsken puhui. Ja me keskustelemme yhdessä valiokunnan työstä teidän pyyntöjenne perusteella toki. Mitä tulee tämän toimialayksikön vahvuuksiin? Kaikkein tärkein vahvuutemme on se, että me voimme tehdä työtä valiokunnan pyynnöstä. Paljon tutkimustyötä on jo olemassa ehkäpä aivan liiankin paljon verrattuna siihen, mitä meillä on aikaa lukea ja mihin meillä on aikaa perehtyä, mutta me vastaamme teidän erityisiin pyyntöihinne liittyen sellaisiin asioihin, joita tapahtuu yhteisön tasolla. Ja te voitte aina tehdä tutkimuspyynnön. Se on aina eri asia kuin löytää jo olemassa olevan tutkimuksen joukosta sopiva. Meillä on tietty objektiivisuuden ja riippumattomuuden vaatimus. Olemme osa parlamentin hallintoa ja teemme myös yhteistyötä kahden muun instituution, nimittäin neuvoston ja komission kanssa ja teemme myös yhteistyötä koko sen suuren kirjavan joukon lobbailijoita ja muita sidosryhmiä kanssa, joita täällä Brysselissä on. Yksi etu on se, että me teemme yhteistyötä samassa pääosastossa kuin kulttuurivaliokunnan sihteeristä, tämänhän jo mainitsin, joten me voimme yhdessä keskustella siitä, että minkälaisia lainsäädäntökokonaehdotuksia tähänkin valiokuntaan tulevina kuukausina on tulossa ja voimme hiukan suunnitella tältä pohjalta työtämme. Tällä hetkellähän teemme työtä tämän University Business Dialogin kanssa valiokunta on hyväksynyt, tai aiempi vaaleja edeltävä valiokunta hyväksyi sen, että voimme tehdä tutkimusta tältä alalta muun muassa. Ja siinä vaiheessa, kun mietintöjä aletaan väsätä, niin jo tehdystä tutkimuksesta on teille hyötyä, joten ennalta kannattaa aina suunnitella. Niin, me teemme kaikkein tärkeimmän määrän työtämme tälle valiokunnalle, mutta teemme myös parlamentin puhemiehen ja valtuuskuntien pyynnöstä työtä joskus pääosastojenkin ja pääosastojen johtajien toki. Mitä tulee budjettiinne? Teidän budjettinnehan oli noin 214 000 euroa, hiukan vähemmän kuin normaalisti, koska nyt oli vaalivuosi. Parlamentaarista työtä ei kovinkaan paljon vuoden puolivälissä tehty, ja sehän vaikuttaa siihen, kuinka olette voineet budjettia käyttää. Tämänhetkiset menettelyt ovat noin 230 000 mittaluokkaa, eli suurin osa rahoista on jo käytetty, tai ainakin suunnitellaan niin tehtävän, eihän sitä koskaan varma voi olla. Mutta hiljan valiokuntien puheenjohtajien kokous Strasbourgissa päätti myöntää kaikille valiokunnille uuden budjetin. Se on noin 15 000 euroa. Niin minä tässä ihan pyöristelen näitä summia, mutta joka tapauksessa tämän suuntaisista summista on kyse. Mitä tulee budjetin kehittymiseen, se on pikkuhiljaa aina vuosittain kasvanut siitä alkaen, kun meidät vuonna 2004 luotiin. Nyt meillä on siis noin 300, yli 300 000 euroa vuosittain. Se alkoi siis 50 000. Eli yli 300 000 tulee olemaan ensikin vuoden budjetti. Tämän dian tarkoitus on osoittaa, että teemme työtä paitsi sisäisesti myös ulkoisten tutkijoiden kanssa. Joskus me tilaamme tutkimuksia. Vanhat jäsenet saattavat ajatella, että tämä nyt on ihan selvää pässinlihaa, mutta täällä on paljon uusiakin meppejä, joten ihan tällaisia perusasioita tässä kerron teille. Mitä tulee pyyntöjen tekemiseen, niin kulttuurivaliokunnassa ja muissakin valiokunnissa nämä tutkimuspyynnöt on tehty aina koordinaattoreiden kokouksessa. Eli jos joku jäsen on kiinnostunut tutkimuksesta, niin täytyy ottaa yhteyttä koordinaattoriin niin, että saadaan tämä aihe esityslistalle, koska lopulliset päätökset tehdään aina näissä kyseisissä kokouksissa koska valiokunnat kokoontuvat vain harvakseltaan, niin jotkut valiokunnat ovat esittäneet myös toisen tutkimusten pyyntömenettelyn, nimittäin kirjallisen menettelyn. Me emme ole vielä toistaiseksi kulttuurivaliokunnassa tähän turvautuneet, se ei ole ollut vielä tarpeen, mutta jatkossa voimme tähänkin turvautua, jos tarpeen. Nämä olivat kaikkein tärkeimmät tutkimustyökalut, joita teillä on käytössänne. Tutkimus nyt on ihan itsestäänselvä asia. Se on sellainen asiakirja, jonkaisen, jollaisen juuri tänäänkin näitte. Ja sitten tämä tällainen note, jonka myös voitte tilata, on lyhyempi muistio mistä tahansa aiheesta. Ja sitten on vielä yksi ehkäpä tärkeä työväline. Sitä on muissa valiokunnissa käytetty paljon, mutta ei tässä valiokunnassa – on niin sanottu workshop-työryhmä. Se on samankaltainen kuin kuulemistilaisuus. Sinne kutsutaan asiantuntijoita puhumaan tietystä aiheesta. Mutta me toiminta, toimialayksikössä järjestämme sen hiukan eri sääntöjen mukaisesti kuin kuulemistilaisuudet ja käytämme sitten budjettiamme kutsujen lähettämiseen. On kahdenlaisia workshoppeja. Ensimmäinen on se, että eri ihmiset puhuvat eri asioista, yrittävät valottaa jotain tiettyä monimutkaista aihetta, ja jokainen puhuja on tietysti oman alansa asiantuntija. Tai sitten voidaan laatia tällainen kiistanalaisempi workshop, jossa on eriäviä mielipiteitä, eri, eri näkökulmia tietystä aiheesta. Mitä tulee sitten? Sitten on fact sheettejä. Tällaisia faktavihkosia joissa esitellään eri politiikkoja. Fact sheet on olemassa kaikista politiikan aloista ja se julkaistaan internetissä. Tässä oli yhteenveto siitä, mitä meidän mielestämme meidän työmme ainakin pitäisi olla ja mihin sen tulisi tähdätä. Ja kaiken tulisi tietenkin olla helppolukuista, ja relevanttia ja luotettavaa. Helppolukuisuus tarkoittaa sitä, että vaikka teemme yhteistyötä teknisten ja akateemisten ihmisten kanssa, niin kielenkäytön täytyy olla ihan normaalia kielenkäyttöä poliittisessa debatissa käytettävää. Luotettavuus tarkoittaa sitä, että faktojen täytyy olla oikein, vaikka tietysti poliitikkojen tehtävä on tulkita näitä faktoja. Ja relevanttius tarkoittaa sitä, asiankuuluvuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksella täytyy olla jotain tekemistä sen työn kanssa, jota tässä valiokunnassa tehdään niin että ei nyt ihan mistä tahansa kulttuurin, koulutukseen, audiovisuaaliseen politiikkaan liittyvästä. Täytyy, tämän tutkimuksen täytyy toimia hyvänä, hyvänä välineenä teille omassa työssänne. Niin, me olemme jo esitelleet. Meidän periaatteet työmme taustalla olevat periaatteet ovat seuraavat. Ne ei ole mitään meidän omaa keksintöämme, vaan ne liittyvät rahoitusasetukseen, Euroopan lainsäädäntöön. Siihen perustamme työmme, kun järjestämme tarjouskilpailuja ja niin edespäin. Ensimmäinen periaate on integriteetti, lahjomattomuus, voidaan sanoa, riippumattomuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me teemme tarjouskilpailun saadaksemme Ähm, tutkimukseen. Meidän täytyy asianmukaisella tasolla arvioida tarjous ja meidän täytyy perustella valintamme. Sitten accountability eli tilivelvollisuus. Me olemme itse velvollisia tälle valiokunnalle. Me olemme tilillä teille. Haluamme kertoa teille, mitä teemme. Emme halua olla mikään norsunluutornissa työskentelevä taho, joka tapaa teidät kerran vuodessa, vaan me toimimme niin, että johtajamme säännöllisesti kirjoittaa raportteja valiokuntainen puheenjohtajalle kertoo, mitä olemme tehneet, minkälaisia tutkimuksia ja niin edespäin. Ja niissä asiakirjoissa, joita saatte sihteeristöltä, kerromme, tai niihin sisältyy aina tutkimusosio, joista käy ilmi, millaista tutkimusta on tehty, koska ne tullaan saamaan valmiiksi, etc. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä työstä, jota teemme tällä hetkellä. Mainitsin jo tämän University Business-vuoropuhelun, sitten meillä on tämä nuorisopolitiikan uudistus, lähetystiedonanto, lähetystoimintatiedonanto. Odotamme kevään puolella tutkimusta Unescon yleissopimuksen täytäntöönpanosta ja tämän lisäksi myös Erasmus-ohjelmasta. Kaikista pyynnöistä päättivät koordinaattorit vuonna 2009. Eli tämä on meidän tämänhetkistä työohjelmaamme. Myös tärkeät osa työtämme on jäsenille tarkoitettava käytännön opas. Sehän on laadittu tänään teille. Pienikeltainen opaskirjainen. Ei tuo oli harmaa, sanoo puhuja puheenjohtajalle. ja sen tarkoitus on toimia ikään kuin johdantona parlamentaariseen työhön. Siinä kerrotaan valiokunnan työstä viime vaalikaudella ja mitä tuleman pitää. Niin, ja mistä asiakirjojamme löytyy? Meillä on internet-sivusto. Intranetti oli ensimmäinen ja tämä on internettisivusto. Täytyy ymmärtää, että suurin osa tutkimustyöstämme julkaistaan internetissä. Suurin osa on julkista. Tämä on tärkeää tietää. tunnistatte ehkäpä tämänkin sivun. Tämä on meidän uutiskirjeemme. Lähetämme sen noin kerran kuukaudessa. Se sisältää tietoa niistä kaikkein hiljattain vertaimmin te- tekemistämme tutkimuksista ja näistä tiedonannoistamme. Tässä ovat yhteyshenkilömme, kaikki ovat täällä tänään paikalla. Ja kiitoksia, että kuuntelitte. denke, das ist eine sehr wertvolle Arbeit für die Neuen, aber auch für uns Älteren. Tämä on hyvin arvokasta työtä meille kaikille, sekä uusille että täällä kauemmin istuneille. Sen me tiedämme, kenen puoleen kääntyä ja mitä kaikkea on saatavilla. Ja esimerkiksi internet on aika uskomaton paikka, siellä on todella paljon asiakirjoja ja asioita. Joten eh, kiitokset sydämellisesti siitä, että olette vieneet tätä niin eteenpäin. Ihan pienestä tämä on kasvanut eh, tällaisiin mittasuhteisiin. Edustaja Tryppel on pyytänyt puheenvuoroa, mutta me emme täällä tule keskustelemaan kauaa sen vuoksi, että kentään on jo paikalla. Edustaja Tryppel. Frage. Vain yksi kysymys. Ensinnäkin kiitokset tästä esittelystä. Kohdassa kolme, vahvuudet. Sanotaan, että te kykenette tuomaan paikalle ulkoista akateemista asiantuntemusta. Pitääkö teidän silloin tämä tehdä kilpailupyynnön kautta vai kuinka se tehdään? No sitten toinen asia liittyen näihin tutkimuksiin. Täällä puhuttiin myös tästä audiovisuaalisesta mediadirektiivistä. Eli juuri tämä direktiivi, jota me juuri tässä, tai tämä tutkimus, jota me juuri tässä käsittelimme, johon emme ole tyytyväisiä. Eli kun kulttuurivaliokunta saa tällaisen tutkimuksen, tapahtuuko tämä silloin äh, think tanksien kautta, jonkin akateemikon kautta vai tehdäänkö tämä aina tarjouskilpailun kautta? Minusta olisi hyvä tietää, millainen menettelytapa tässä on ja ehkäpä tässä voitaisiin poliittisesti huolehtia siitä paremmin, että tulos olisi sellainen, että me voimme sitä sitten hyödyntää. Kiitokset Helga. Tämä vihkosen sivulla 23 löytyy lyhykäisesti kaikki se, mitä me tänään kuulimme tästä tutkimuksesta. Lian. No, tämä, minun ongelmani ei ollut tuo, vaan ongelma on se, että jos me annamme tehtäväksi tehdä tutkimuksen, ja sitten tutkimuksen tulokset ovat niin köyhät kuin mitä me täällä tänään kuulimme, niin silloin meidän täytyy myös huolehtia siitä, että tutkimukset ovat sellaisia, että me voimme niitä hyödyntää työssämme. Selvä. Vielä yksi kysymys ja sitten herra Oliveras voi vastata. Ei ole. Selvä. Tai kuka teistä mahdollisesti haluaisi vastata? Bitte. No, ja, no. madame. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, concrète... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan konkreettisesti, mitä tulee näihin ulkoisiin tutkimuksiin tai tällaisiin briefausasiakirjoihin, niin meillä on kaksi menettelyä. Tietenkin, aivan kuten kollegani jo mainitsi, niin me teemme tarjouskilpailuita ja kunnioitamme tietenkin rahoitusasetusta, se on raamattumme. Me suosimme aina mahdollisuuksien mukaan sisäisiä tutkimuksia. Eli tämän temaattisen osaston sisällä meillä on kaksi kollegaa, eli edustaja Macedo ja Anna-Maria Nunger, joka on lähetetty asiantuntija. Kun on kyse sellaisesta tutkimuksesta, joka on jonka arvo on noin alle 60 000, niin silloin noudatamme neuvottelumenettelyä. Eli me järjestämme eri tutkimusinstituutioissa, eri jäsenvaltioissa tarjouskilpailun. Yleensä noin parisen kymmentä instituutiota tulee kyseeseen, yliopistoja ja niin edespäin. Eli me teetämme tällaisen alustavan tutkimuksen, voidaksemme yksilöidä sen, e, ketkä tutkijat olisivat omiaan tekemään varsinaisen tutkimuksen. Jos kyse on yli 60 000 e, summasta, e, tutkimus julkaistaan tai tarjouspyyntö julkaistaan virallisessa lehdessä. Julkaisemme virallisessa lehdessä myös puitesopimuksia. Jos esimerkiksi meneillään oleva tutkimus on ehtymässä, niin tämä sopimus on ehtymässä, niin lanseeramme uuden menettelyn. Tällä hetkellä liittyen tähän tutkimukseen, josta juuri kuulitte esityksen, niin sen teki sellainen sopimusosapuoli, joka oli jo tehnyt useampia tutkimuksia teidän valiokunnallenne ja jo, joihin tutkimuksiin olitte olleet tyytyväisiä. Tämä esitys, joka esitettiin, vastasi aivan täsmälleen niitä teknisiä spesifikaatioita, jotka juuri mainitsin. Tämä oli alustava tutkimus. Se oli hyvin lyhyt tutkimus, tällainen tunnusteleva tutkimus, ja teidän tehtävänne on sitten päättää jatkosta. Haluatteko te, miten te haluatte tätä tutkimusta käyttää hyväksenne? Olen valmis vastaamaan muihinkin kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Kiitos. D'accord, si j'ai bien compris, c'est maintenant à nous de décider. Kiitoksia. Nyt siis tuli esille se, että me päätämme, mistä aiheista näitä tehdään. Ehdottomasti näin, rouva puheenjohtaja. Jos sallitte vielä, todellakin useat tutkimukset ovat aloitteita, jotka tulevat eri edustajilta. Tämä on aivan normaali käytäntö mutta kuten äsken mainittiin, silloin kun tutkimuksen aihe on päätetty koordinaattoreiden kokouksessa, silloin tämä tutkimus tulee koko valiokunnalta. Haluan selittää tämän, koska jo viime lainsäädäntökaudella oli joitakin huolia, koska oli hieman väärinkäsityksiä mutta näissä tapauksissa tutkimus tulee siis koko valiokunnalta ja se julkaistaan. Kiitoksia. No, Madame Quentin is on also, Frau Han... Äh, Rova on täällä paikalla, joten äh, Rova Hannibal, erittäin erittäin lyhyt kysymys, koska seuraava vieras on paikalla. Thank, thank you. Um, just, just quickly. Kiitos. Äh, ihan lyhykäisesti. Olisin oikeastaan halunnut kiittää näitä ihmisiä, jotka kertoivat meille, kuinka he toimivat. Minusta se oli hyvin hyödyllistä. Ja haluaisin myös sanoa, että tätä tutkimusta, tuotesijoitusta on täällä kritisoitu kovin paljon. Mutta jos ajatellaan tätä kontekstia, jota ei ole tavallaan, siinä ei ole edes kaikkia jäsenvaltioita mukaan, niin millä tavalla te voitte odottaa, että tulos olisi voinut olla tämän kummosempi? Minun mielestäni tämäkin on kuitenkin ihan hyödyllinen. Tässä on eh, ihan hyviä tilastoja ja hyviä ajatuksia, joita tällä herätetään mä haluaisin tämän vaan pöytäkirjoihin, koska kaikki ovat olleet täällä niin kriittisiä. Ja minusta täytyy huomioida se konteksti, missä tämä on tehty, ja siinä tämä on ihan hyödyllinen. No, euh, Halusin sanoa samalla linjalla kuin edellinen puhuja. Minä olen ollut tässä parlamentissa tehtä, vastaavissa tehtävissä. Kun ajatellaan tämä, tätä temaattista osastoa, se on todellakin hyödyllinen, mutta siinä on yksi ehto. Siitä oli tässä äsken konkreettinen esimerkki. Silloin on siis tärkeää, että edustajat ja koordinaattorit tietävät, mikä on aihe, mikä on kysymys, joka otetaan esille en nyt tässä äh, halua viitata siihen, että mikä oli tämä tutkimuksen etu. Jos se riippuu siitä, mikä on kysymys, joka on asetettu. Kun ajatellaan näitä kysymyksiä, jotka liittyvät television vaikutukseen, niin silloin täytyy kääntyä psykiatrien ja vastaavien asiantuntijoiden puoleen, koska taloudellisesti tämä asia ei ole merkittävä. Kun ajatellaan tuotesijoittelua, siis nämä tuotteethan ovat tällainen ylimääräinen taloudellinen etu. Te olette esittäneet hyvän kysymyksen siitä, mikä on tämä etäisyys X tai Y niissä maissa, joissa sovelletaan, niissä uusissa maissa, joissa nove, sovelletaan tätä tuotesijoittelusääntöä. Silloin on hyvä kääntyä äh, näiden äh, asiantuntijoiden puoleen, mitkä ovat ne äh, saavutetut edut. Ja sitten tietää, tietää myös, mitä me haluamme. Kiitokset tästä oikeususta. Me teemme parhaamme, että esitämme oikeat kysymykset ja silloin saanemme varmaankin ne oikeat vastauksetkin oikeaan aikaan. Kiitokset nyt yksikkö Blle Toivon mukaan teemme jatkossakin hyvää yhteistyötä ja että esitämme teille oikeat kysymykset ja te löydätte sitten meille oikeat asiantuntijat antamaan meille näitä vastauksia. Siirrymme seuraavaan aiheeseen ja toivotamme sydämellisesti tervetulleeksi pääjohtaja Odil Kventinin Hän tulee Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosastolta. Hän on se kaikkein tärkein henkilö komission jäsenen jälkeen. Tai itse asiassa hän tulee jo ennen komission jäsentä, riippuu miten tätä haluaa katsoa. Komission jäsen hän saa seuraajan pian, mutta Rova Kentään on paikalla nyt ja jatkossakin ja hän tekee erittäin hyvää työtä. Ja haluaisin myös äh, kiittää teitä äh, siitä, mitä me näimme maanantaina Flageessa. Äh, sehän on hyvin paljon myös teidän työnne hedelmiä. Vielä kerran sydämellisesti kiitokset. Tämä oli mahtavaa ja seuraamme tätä jatkossakin tarkkana. Rakas Rova Kantään, voisitte tehdä pienen katsauksen taaksepäin, mutta ennen kaikkea eteenpäin siinä, mitä työtä te teette. Kiitokset, että tulitte paikalle. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ja kiitoksia kovasti tästä johdannosta. Haluan kiittää teitä kovasti siitä, että kutsuitte minut tänne, koska mielestäni komission, eh, sen osastojen ja teidän valiokuntanne eh, välinen yhteistyö on osoittanut, kuinka hedelmällistä yhteistyötä voimmekaan tehdä. Ja toivottavasti Tällä tavalla voimme jatkossakin ja jopa vahvemmin tehdä yhteistyötä. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa pari seikkaa. Ensinnäkin tämä nythän Irlannin kansanäänestys on ollut myönteinen, ja jos kaikki menee hyvin myös Tsekissä, niin voimme varmasti voimakkaasti todeta, että tietyt toimivaltamme tulevat vahvistumaan erityisesti kahdella alalla. Toinen on nuorten osallistuminen demokraattiseen elämään Euroopan unionissa ja toinen liittyy urheilualaan. Nythän ensimmäistä kertaa sekin kuuluu Euroopan unionin toimivaltoihin. Jotta voisin vastata teidän ehdotukseenne, niin haluaisin ensinnäkin puhua kolmesta teemasta. Ensinnäkin niistä etapeista, jotka olemme saaneet aikaan tai joihin olemme päässeet, kun olemme kehitelleet tätä niin sanottua tiedon kolmiota Euroopan unionissa, se liittyy koulutukseen. Sitten haluaisin kertoa, mitä olemme tehneet tämän vuoden tärkeimpien aiheiden parissa ja sen jälkeen kertoisin teille niistä teemoista, jotka tulevat olemaan teidänkin työnne keskiössä tänä vuonna. Yritän tällä tavalla käsitellä kolmea seikkaa. Ensimmäinen on erittäin, e, ensinnäkin erittäin tärkeää on ollut se, että olemme voineet hyväksyä uuden strategisen puitteen, jotta voitaisiin tehdä paremmin yhteistyötä koulutuksen piirissä. Tämähän oli lähtöisin Tsekin puheenjohtajakaudelta. Haluamme ottaa koulutuksen ja ammattikoulutuksen Lissabonin strategian ytimeen. Tällä tavalla voimme ehkä hiukan pohtia Lissabonin jälkeistä aikaa, siis vuoden 2010 jälkeistä aikaa. Tämähän on, me, meillähän on myös koulutusstrategia vuodelle 2020. Kaikkein tärkeintä on se, että saamme laadukasta koulutusta, haluamme laadukasta koulutuspolitiikkaa. Toinen tärkeä kriteeri on ähm, tasa-arvo kansalaisten ja koulutusten, koulut, koulutuksessa. Ja kolmas tärkeä prioriteetti ovat innovaatio ja luovuus. Tämä vuosihan on innovaation ja luovuuden teemavuosi. Ja meidän täytyy pohtia, mikä on koulutusjärjestelmän rooli. Sillähän voi olla innovoiva ja luova rooli. Ja tietenkin kun ajatellaan koulutusta ja ammattikoulutusta elinikäistä sellaista, niin tähän kiinnitämme erityisen, kiinnitämme erityisen paljon huomiota liikkuvuuteen. Emme ainoastaan tähän ohjelmaan, vaan myös liikkuvuuteen ja siihen, eh, kuinka työllistettävyys on tärkeää tärkeää ottaa huomioon koulutusjärjestelmässä. Tämän uuden puitteiston ansiosta, joka on kunnianhimoinen, voimme ehkä saavuttaa parempia tuloksia kuin ne, mitä olemme saaneet aikaan vuoden 2010 päättyvän kauden aikana. Meillä on jo tiettyjä benchmarkkeja, esikuvia, mukaan luettuna se, että ensimmäistä kertaa meillä on myös liikkuvuusesikuva tai vertailukohde, ja voimme ehkä saada myös työllistettävyyteen benchmarkin ja tärkeää on myös se, että te käymme jatkuvaa vuoropuhelua parlamentin kanssa siitä, kuinka tätä yhteistyöpuitteistoa jäsenvaltioiden välillä viedään eteenpäin. Me kuuntelemme mielellämme teidän ajatuksianne, lähestymistapojanne. Se on hyvin tärkeää, jotta voimme mennä eteenpäin näillä aloilla. Niin, tämä on ehkä kaikkein tärkein edistysaskel, jota olen, jonka olemme ottaneet koulutuksen ja ammattikoulutuksen alalla vuonna 2009. Toinen tärkeä elementti, jonka haluan mainita, on vuoropuhelu yritysten ja yliopistojen välillä. Ja juuri äsken kuulimme, puhuttiin tutkimuksista ja komissio on käynnistänyt pysyvän foorumin, jolla yliopistot ja yritykset voivat käydä vuoropuhelua. Siellä puhutaan noin kolmesta, kolmesta tärkeästä aiheesta – Ensinnäkin oppimääristä, siitä millä tavalla voidaan toteuttaa kumppanuuksia. Tämä on erittäin tärkeä ja monimutkainen ala. Ja keskustellaan myös uusista valmiuksista, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan tehdä uus, uudenlaisia töitä. Komissio on tehnyt tiedonannon, jonka tarkoitus on viedä tämä yhteistyö yliopistojen, muillekin alueille kuin yliopistoille. Yksi teidän lempiohjelmistannehan on Komenius, eli se on mahdollisuus tehdä yhteistyötä myös koulujen kanssa. Ja haluamme myös jatkaa ja vahvistaa tätä dialogia. Kolmas elementti johon tekin liitytte, vaikka se liittyy ehkä enemmän ITRE-valiokuntaan, on Euroopan teknologiainstituutin lanseeraaminen. Siitähän keskusteltiin paljonkin vuoden 2008 ja 2009 aikana. Nyt se on todellakin saatu jaloilleen eh, ja sen jo, johtokunta tulee joulukuussa valitsemaan ensimmäiset innovaatioyhteisöt. Tärkeät teemat ovat ilmastonmuutos, kestävät energialähteet ja informaatioteknologia. Ja olemme jo nimittäneet johtajan tälle virastolle, joten, tai tälle instituutille, joten se on nyt täysin itsenäinen. Mitä tulee tiedon kolmioon, usein kun puhutaan tiedon kolmiosta, niin puhutaan tutkimuksesta ja innovaatiosta, ja nyt koulutus on ottamassa yhä vankempaa laaja jalansijaa tämän teknologiainstituution myötä. Olemme erityisesti halunneet korostaa koulutuksen roolia. Toinen tärkeä aihe, josta haluaisin puhua, liittyy siihen kehityskulkuun, jota on tapahtunut viime vuoden aikana. Tehän tiedätte komitologiapaketista, sopimuksesta. Se on mahdollistanut sen, että olemme voineet vastata parlamentin huoliin. Parlamenttihan on halunnut yksinkertaista tätä menettelyä, halunnut yksinkertaistaa ohjelmien hallinnointia. Meillähän on viisi ohjelmaa. Ja ennen kaikkea merkittävästi halutaan vähentää käsittelyaikoja, ohjelmien käsittelyaikoja. hallinto, tai siis johtokunta on tehnyt erittäin aktiivista työtä voidakseen saada aikaan yksinkertaistamista tälle ohjelmalle. Ja teidän avullanne, puheenjohtaja, jos teidän valiokuntanne haluaa tehdä yhteistyötä tämän viraston kanssa, niin siitä on varmasti teille kovasti hyötyä. Sehän on myös tärkeää, siis sehän on myös tärkeää valinta menettelyn avoimuuden suhteen. Koulutukseen liittyen kaksi tärkeää kehityskulkua viime vuonna ovat olleet seuraavat. Ensinnäkin ulkoinen, Euro, e- Erasmus Mundus kakkosohjelma ja siihen liittyvä Euroopan ulkoinen yhteistyö, sehän liittyy yhteispäätösmenettelyyn. Olemme saaneet ähm, parlamentin tuen tälle ja, vuonna, ja olemme saaneet aikaan ähm, ohjelman, joka mahdollistaa korkeamman koulutuksen vaihdon myös Euroopan ulkopuolisissa maissa – Meillähän on paljon enemmän tällaisia erinomaisia laadukkaita instituutioita kuin aiemmin. Niitä on Euroopassa ja niitä on kolmansissa maissa. Ja olemme myös kehittäneet poliittista vuoropuhelua tiettyjen maiden kanssa, Kiinan, Intian, USAan toki, Australian, Brasilian, Meksikon, joten tämä avoimuus ja korkeamman koulutuksen, e- eurooppalaisen koulutuksen vetovoimaisuus korostuu tässä. Sitten meillä on tämä Komenus Regio-aloite, sehän on teidän aloitteenne. 450 aluetta on voinut saada rahoitusta. Puolet näistä vaatimuks- hakemuksista on hyväksytty ja vuoden lopussa komissio sitten valitsee kaikkein kiintoisimmat ohjelmat. Tämä aloite on otettu hyvin lämpimästi vastaan alueilla ja kaikkien toimijoiden toimesta. Niin sanottu Erasmus, harjoittelija Erasmus-ohjelma on ollut myös erittäin siis ohjelma, josta on innostuttu, samoin kuin Leonardo-ohjelma, joka edistää harjoittelijoiden vaihtoa. Sitten innovaation ja teemavuosi. Luovuuden ja innovaation eurooppalainen vuosi on ollut todellakin suuri menestys. Te olette varmaan kuullut, kuinka puheenjohtaja Barroso on myös tuonut tämä puheessaan esille. Eli innovaation ja luovuuden yhteistyö niin liikemaailmassa kuin kulttuurimaailmassakin. Siellä on paljon tällaista yhteistyötä ja 23 lähettilästä, jotka meillä on tälle vuodelle. Ja siellä on Microsoftin puheenjohtajia ja muita. He ovat tuoneet esille sen ja korostaneet sitä, mikä on innovatiivisuuden merkitys ja luovuuden merkitys Euroopassa. Meillä on vielä Tukholmassa edessä tämä päättökokous ja siellähän parlamentin edustaja on myös paikalla – Eli siellä voimme sitten vielä katsoa eteenpäin, miten tästä jatketaan. Kulttuuri on ollut tärkeä elementti myös siksi, että meillä on ollut tämä 2009 vuoden kulttuurivuosi. En puutu tähän sen enempää tässä vaiheessa monikielisyyden kannalta, koska te tulette vielä komissaari Orbanilta kuolemaan tästä aiheesta enemmän. Mutta kun ajatellaan tätä vihreää kirjaa, joka koskee vapauttamista kulttuurin alalla, olemme tehneet paljon, mutta meillä on vielä paljon tehtävänä ennen kuin saamme myös tähän kulttuuriin Eh, sidotuksi mukaan nämä taloustekijät. Meidän täytyy muistaa myös kirjallisuuden merkitys. Sehän on ollut hyvä esimerkki siitä, miten voidaan kulttuurin alalla saada näkyvyyttä. Ja uskon, että nämä nuoret eh, kirjallisuuspalkintojen saajat ovat olleet eh, ovat saaneet tunnustusta ja suurta merkitystä. Meillä on kaksi aloitetta, joita valmistellaan parhaillaan kulttuurin alalla. Ne liittyvät kulttuurin kahteen näkökulmaan. Ensinnäkin siihen, että kulttuuri on monimuotoisuuden moottori ja että se on myös Euroopan sielu. Ja meillä on ensi vuoden alussa komission ehdotus, joka, tarko- joka on äh, tällainen äh, eurooppalaisen kulttuurin laatumerkki. Ja nyt tästä pitäisi, tästä aiheesta, jota on hieman jo käsiteltykin, meidän täytyisi saada siitä tällainen yhteisö, toiminta, hanke, joka jollakin tavalla liittyisi siis myös näihin eurooppalaisiin pääkaupunkihankkeisiin. Eli tässä on sekä aineellista että ei-aineellista toimintaa. Sitten toinen aspekti, joka liittyy ähm, luovuuteen, niiden tutkimusten äh, pohjalta, joita olemme tehnyt, niissähän on tullut esille tarve luoda tällainen vihreä kirja siitä, miten kulttuurisia elinkeinoja ja luovuuden elinkeinoja voidaan hyödyntää ja että se vaikut, sillä olisi myös taloudellista vaikutusta ja työpaikkoja lisääviä, lisäävää vaikutusta. Wim Wenders antoi myös tämän eurooppalaisen kulttuurifoorumin lopussa tällaisen viestin siitä, että kulttuuri on koko tämän maanosan yksi tärkeä moottori. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä sekä tämän kulttuurin laatumerkin osalta kuin näistä muistakin mainistusta kysymyksestä. Nyt vaihdan, vaihdan sitten, siirryn puhumaan englantiin. Ensimmäisiä tärkeitä haasteita on nuoriso, nuorisostrategia. 2009 vuosi on erittäin ratkaiseva vuosi eurooppalaiselle nuorisolle. E, huhtikuussa me teimme ehdotuksia siitä, että tällaiset uudet haasteet otettaisiin huomioon. Ne haasteet, joita nuorisolla on. Työllisyyskysymys on yksi tärkeä virstanpylväs meidän pohdinnassamme. Meidän täytyy myös käsitellä sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät koulutukseen, luovuuteen, yrittäjyyteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvaisuuteen terveyteen ja urheiluun, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vapaaehtoiseen työhön. Olemme kuulleet näistä kysymyksistä nuorisoa ja myös helmikuussa Euroopan parlamentti oli tai otti tärkeän askeleen, kun se valmisti tällaista uutta strategiaa. Me olemme kuulleet nuoria, saaneet heidän näkemyksiään ja neuvoston pitäisi käsitellä marraskuussa kokouksessaan myös näitä kysymyksiä. Kun ajatellaan tätä nuoristo, nuorisostrategiaa, tärkeä elementti on vuoropuhelu nuorten kanssa. Me päätämme nyt juuri aikataulusta, joka koskee tätä uutta aloitetta ja siitä, äh, minkälaisen roolin Euroopan parlamentti voi saada tässä keskustelussa. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan tätä nykyistä taloudellista tilannetta ja sitä, että nuoret pitäisi saada mukaan näille liberaaleille markkinoille. Uskomme siihen, että saamme teiltä hyvän panoksen yhteistyössä, koska olemme todella, olette todellakin olleet aktiivisia. Uskon, että jatkossa, jatkossakin olette aktiivisia siinä, kun tätä seuraavaa nuorisoviikkoa valmistellaan. Sitten toinen osa, liikkuvuus. Komissio on hyväksynyt vihreän kirjan, joka koskee nuorten liikkuvuutta. Ja sehän tuli esille Ranskan puheenjohtajakauden lopussa. Jokaisen nuoren pitäisi saada mahdollisuus mennä ulkomaille, joko opiskelemaan. Erasmushan on yksi näitä tunnetuimpia ohjelmia, mutta myös esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan. Meillä on tällainen eurooppalainen vaihto-ohjelma. Eli tämän vihreän kirjan kautta haluamme luoda näitä mahdollisuuksia liikkuvuudelle, siellä otetaan esille myös kansalaisuuskysymykset ja kilpailukysymykset. Haluaisimme tuoda kaikki nuoret, harjoittelijat, vapaaehtoistyöntekijät ja niin edelleen yhteen. Parlamenttihan myös äänesti tällaisesta pilottihankkeesta. Tätä kautta pyrimme kannustamaan ja edistämään liikkuvuutta uskon, että voin me luottaa yhteistyöhön. Herra Barrosohan on myös sisällyttänyt tämän omiin suuntaviivoihinsa ja sieltä kautta on tullut ehdotus ö, tällaisesta ö, suorastaan logosta, joka on nuorisot liikkeellä. Tämä on hyvä lähestymistapa ja kun tiedetään, että äh, korkeakoulusasioista vastuussa olevat ministerit pyrkivät myös siihen, että vuonna 2020 opiskelijaliikkuvuus nousisi, nousisi merkittävästi. Olemme siis samalla linjalla. Sitten tämä vuoden 2011 vapaaehtoistyön eurooppalainen vuosi. Viime kesäkuussa komissio ehdotti, että vuosi 2011 nimettäisiin Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuodeksi. Nyt pyritään siihen, että ei ainoastaan nuoret ihmiset, vaan muutkin ihmiset, jotka voisivat olla kiinnostuneita aiheesta, saisivat mahdollisuudet ähm, vapaaehtoistyöskentelyyn, rajat ylittävän vapaaehtoistyöskentelyyn. Tässä pyritään vahvistamaan sekä taloudellista että yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Meillä on tässä oikeusperustana artikla 308, mutta on tietenkin tärkeää, että Euroopan parlamentin kanssa tehdyn yhteistyön kautta voimme katsoa myös tämän kysymyksen tulevaisuutta. Ja siksi meillä on myös erityisartikla, artikla 5, joka voisi olla tässä pohjana. Ja uskomme, että kuulemme neuvoston puolelta vielä sen, miten neuvosto voi tässä olla mukana. Tämä on kuitenkin pitkä prosessi, se on hyvä muistaa. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että 2009 ei ole ollut todella elintärkeä vuosi eurooppalaiselle elämälle, ei ainoastaan siksi, että siis Euroopassa on ollut parlamentin, Euroopan parlamentin vaalit ja että on ollut merkittäviä kansanäänestyksiä. Se on ollut tärkeä ja aktiivinen ja positiivinen vuosi myös siinä, että meillä on ollut aktiivista työskentelyä valiokunnissa. 2010 vuodesta tulee luultavasti hyvin haastava myös niin kansalaisille kuin meillekin. Ja me haluamme vahvistaa työ, kansalaistemme kilpailukykyä, vahvistaa heidän kansalaisuuttamme, heidän kansalaisuuttansa ja myös opetus- ja kulttuuriasioiden edistämistä. Kiitokset, rouva puheenjohtaja. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja kommentteihin, joita mahdollisesti teillä on. Merci beaucoup, Madame Quintin. Kiitokset, Rova Quintin. Tämä oli hyvin kattavaa. Ja mehän tulemme eh, tapaamaan teitä vielä useammin ja silloin voimme käsitellä yksityiskohtaisemmin tätä. Mutta ensin nyt eh, puheenvuoro kollegoille. Äh, ensin äh, Fisa Soksela. Ahora sí. Eh, gracias, señora presidenta, y muchas gracias. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, ja kiitokset rouva pääjohtajalle näistä kattavista selvityksistä. Minä haluaisin kulttuuriasioissa tehdä teille muutaman kysymyksen. Ensinnäkin, kun ajatellaan tätä eurooppalaista laatumerkkiä tai tavaramerkkiä, minusta se on henkilökohtaisesti tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys, kun ajatellaan näitä eroja, joita tämän merkin sisällä saattaa olla, ja sitten näitä Unescon tekemiä valintoja. Minusta on tärkeää harjoittaa vahvaa viestintäpolitiikkaa, kun ajatellaan näitä monumentteja tai paikkoja, jotka saavat tällaisen eurooppalaisen laatumerkin, on tärkeää, se on tärkeää matkailulle ja taloudelliselle promootiolle. Miten näitä merkkejä siis luo, annetaan toivon, että se tapahtuu jonkinlaisen suodattimen kautta, ei tällaisina suorina ehdotuksina, ja että tällä tavalla parlamentin ja komission työn kautta kerätään näistä ehdotuksista tietoja. Minusta eurooppalaisen kulttuurin pitää olla suuri suurlähettiläs koko maailmassa. Minusta ei ole muuta osaa, joka saattaa olla vo- voisi voittaa meidät tässä mielessä. Meidän täytyy edistää eurooppalaista kulttuuria kaikkialla. Minun kysymykseni on seuraava. Täällähän puhuttiin Erasmus-harjoittelijoista ja niin edelleen. Miten sitten tällainen Erasmus-ohjelma nuorille luo, luoville henkilöille? Esimerkiksi olisi hy- hyödyllistä verrata sitä kokemusta, mitä eri nuorilla on eri maissa. Ja kun puhutaan liikkuvuudesta, on puhuttu nuorten liikkuvuudesta, mutta entä näiden luovien henkilöiden, henkilöiden liikkuvuus? Joskus on ongelmia, kun siirrytään maasta toiseen, esimerkiksi sosiaaliturvassa, miten tällaiset kysymykset nähdään. Minusta olisi kiinnostavaa, kun ajatellaan tätä tulevaa Lissabonin sopimusta ja siihen liittyviä urheilukysymyksiä, niin ottaa myös tämä liikkuvuus liittyen tähän. Ja sitten edustaja Kavada. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan nopeasti vain. Oli ilo kuunnella Rova Quentääniä, kun hän analysoi tulevia kuukausia ja teki yhteenvetoa siitä, mitä on tehty. Niin. Aina välttämättä emme kauheasti auta ymmärtämään sitä, miten eurooppalaisissa rakenteissa kulttuuri on minkälaista roolia kulttuuri on esittänyt. Ei perussopimus varmastikaan tätä tehtävää helpota, mutta Lissabonin sopimus kuitenkin tarjoaa meille muutamia kiintoisia mahdollisuuksia. Ja sanoisin kuin tänne, että me kyllä tarvitsemme teitä, jotta voisimme laatia uutta työtä ja te voitte laskea meidän varamme, että me teemme kaikkemme, jotta saamme yhte- hyvää yhteistyötä, hedelmällistä yhteistyötä aikaan. Ku on muistettava, että kun Euroopan unionia on rakennettu, niin eh, kulttuuri ei välttämättä ole aina ollut ytimessä. Eh, Irlannissa viikonloppuna eh, vietin kolmisen päivän ja oli aika silminpistävää nähdä, kuinka Irlannissa Irlannin kulttuuri kulttuurin erityispiirteitä korostettiin. Meillähän on tietysti mannermaista, mannermaisia kulttuurisia ominaispiirteitä. Ja hyvä puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että Lissabonin sopimuksen rinnalla meidän ehkä tulisi tai sen myötä meidän tulisi järjestää useampia julkisia kuulemistilaisuuksia, muun sellaisia kuin järjestimme viime vuoden helmimaaliskuussa. Kun ajattelemme päätöksentekopolitiikkaamme, niin myös taiteilijoilla tulisi olla kuuluvampi ääni, mutta tämä on tietysti jo toinen aihe. Kiitoksia. Frau Verein. Edustaja Verein. Ensinnäkin eh, minäkin haluaisin kiittää teitä tästä laajasta ensi vuoden katsauksesta. Minulle oli myös erittäin tärkeää tämä kohta, missä te puhuitte nuorten kouluttamisesta nimenomaan ammattikoulutuksessa ja siinä, että Euroopan toimivaltuuksia siinä vahvistettaisiin, koska raja-alueella esimerkiksi käy hyvin selväksi, että akateemisesti koulutetut nuoret eh, haluavat aina osallistua tällaisiin eh, vaihtoohjelmiin, mutta sitten eh, muissa tällaisissa ammattikoulutusohjelmissa esteet ovat vielä kohtuullisen suuret. Ja jatkossa toivoisinkin, että jatkossakin vahvemmin jopa no, vielä painotettaisiin tätä vaihtoa ja koulutusta ja esimerkiksi teollisuuden, teollisuuksien välillä – jos me todellakin haluamme puhua Euroopasta ja rajattomasta Euroopasta ja rajat ylittävästä teollisuudesta, niin silloin tämä on hyvin tärkeää. Meidän täytyy huolehtia myös muista koulutusaloista kuin akateemisesta. Minä haluaisin myös esittää pari kysymystä. Ensinnäkin haluaisin tietää, että te puhuitte yhteistyöstä ähm, yliopiston ja bisneksen kesken ja puhuitte äh, myös äh, näistä ohjelmista. No, Mehän tiedämme, että tässä on hyvin äh, arkaluonteista asiasta, subsidiariteettiin liittyvistä asioista. Eli ensimmäinen kysymys. Millä tavalla me voimme tähän puuttua? Toinen liittyy sitten tähän Comenius Regio-ohjelmaan. Ja haluaisinkin heti tietää, voisitteko te mainita muutamia esimerkkejä siitä, millä tavalla tämä regioalueellinen ohjelma toimii. Te sanotte, että se on otettu hyvin vastaan. Ja kolmanneksi pyytäisin että te eh, jotka, joka, te olette tehneet hyvin paljon eh, asioita koulutuksen suhteen eh, ilman, että meillä on niissä, siinä ollut toimivaltuuksia. Ajattelen esimerkiksi näitä suosituksia vaikkapa opettajan koulutukseen ynnä muuhun. Miten kauan voidaan tätä oppimisaihetta opettaja, op, oppilasoppiminen, millä tavalla tämä voitaisiin eurooppalaisesti ottaa enemmän keskiöön niin, että tämä aihe otettaisiin yhtä vakavasti, vähintään yhtä vakavasti kuin tutkimus. Minä toki kannatan sitä, että otetaan vakavasti tutkimus, mutta niin, että opettajia ja opetusta ei otettaisi tällaisen lapsipuolen, jätettäisiin lapsipuolen asemaan. Tässäpä minun kolme kysymystäni. Ja vielä yksi lisä, kaksi kysymystä vielä. Ehkä, ehkäpä nyt ensin kuuntelemme vastausta ja sitten nämä kaksi kollegaa vielä saavat puheenvuoron. Kiitoksia paljon rouva puheenjohtaja. Katsotaan ensin näitä kysymyksiä ja kommentteja. Niin, tämä eurooppalainen tavaramerkki. Ensinnäkin teidän maanne Espanja on hyvin aktiivinen, aktiivinen pyytäjä näiden merkkien osalta. Espanja ja Ranska ovat olleet tässä kaikkein aktiivisimpia Unkarin kanssa siinä muodossa, kuin tämä merkki nyt on olemassa, eli tällainen hallitusten välinen kysymys. Ongelma on, kun ajatellaan ensinnäkin tätä Unescon merkkiä, niin sitten lisäarvokysymys. Niin, kriteerit tässä yhteydessä. Katsotaan nyt, mikä on komission ehdotus ja neuvoston eteenpäin viemä ehdotus, ehdotus sitten, mutta se, että ne liittyvät suoraan eurooppalaiseen historiaan ja eurooppalaiseen kehitykseen. Otan kaksi erilaista esimerkkiä kahdesta maasta, jotka nykyisin tässä hallitusten välisessä tavaramerkkikysymyksessä ovat öö, saaneet ensinnäkin Puola ja Gdanskin telakat. Siel, siellähän on siis historiakysymyksi. Ja toinen on Ranska. Eli nämä esimerkit, ö, Ranskan esimerkki oli tällainen luostari, ja on kyse kahdesta erilaisesta esimerkistä, jotka kuitenkin heijastavat eurooppalaista historiaa. Ja kuka sitten päättää nämä kriteerit? No, te ja neuvosto, kun ajatellaan sitä, että ensin tulee komissiolta ehdotus, sitten te täydennätte sitä. Uskon, että tästä tulee monimutkaisia keskusteluja, koska jäsenmaista tulee hyvin erilaisia näkökantoja siitä, minkälaisia kriteereitä otetaan. Sitten Erasmus ohjelma harjoittelijoille ja nuorille luojille. Meillä on yritys Erasmus. Meillä on, olemme keskustelleet myös tästä sotilaallisesta Erasmus-ohjelmasta. Eli tämä on jonkinlainen kans, myös la, tavaramerkki liikkuvuudesta. Kun ajatellaan sitten, että nuoret luojat tai luojat voisivat myös saada tällaisen Erasmus-ohjelman, on, se voisi tietenkin lisätä liikkuvuutta, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös ne kaikki esteet, joita liikkuvuudelle on, kun ajatellaan sosiaalista suojelua esimerkiksi. Eli tämä on kysymys, jossa tämä pilottihanke mahdollistaisi laajemman analyysin sitten herra Kavadan kommentin. Herra Barroso sanoi muistaakseni silloin, kun kirjallisuuspalkintoa annettiin, että kulttuuri on talouden yläpuolella. Mutta kun ajatellaan näitä haasteita, joita meillä on foorumissa, tästä puhuttiin, paljon, eli tällainen kulttuurin mainstreaming-kysymys, se, että kulttuuri otettaisiin huomioon siis eri politiikan aloilla, myös talouspolitiikassa. Ja on totta myös, että kulttuuri saa ihmiset innostumaan enemmän kuin sisämarkkinat tai joku muu vastaava kysymys. Eli tämä liikkeelle paneva voima on yksi kysymys, jota foorumi myös käsitteli, mutta itse asiassa taiteilijoita ei nähdä niinkään sellaisina kuin he ovat. Nähdään tämä kulttuuri- ja kansalaisyhteiskunta, suuret rakenteet, Wim Wenders ja jotkut muut suuret taiteilijat ovat tästä hyvä esimerkki. Mutta silloin kun kuunnellaan taiteilijoita, niin meidän täytyisi siinäkin ottaa huomioon nämä eri haasteet tulevaisuuden kannalta. Totta kai sitten tämä kulttuurinen monimuolisuus, monipuolisuus ja muotoisuus, kuten Irlannin tapaus osoittaa. Totta kai kulttuurinen monimuotoisuus on tärkeä eurooppalainen haaste, koska Unescon yleissopimus kulttuurisesta monimuotoisesta on, oli myös eurooppalainen aloite – ja sillä on sekä sisäisiä että ulkoisia vaikutuksia ja ulottuvuuksia, kuten esimerkiksi Tyynellä merellä ja Karibian saarella, Karibian alueella olemme voineet huomata. Eli se, että tämä yleissopimus elää ja jatkaa elämänsä, sillä on suurta merkitystä. Sitten tämä ammatillinen liikkuvuus. Voidaan todeta, no koulutuksen puolella tilastoja on vähän, mutta on sanottava, että on joitakin tällaisia soft law välineitä, jotka on hyväksytty, jotka mahdollistavat tietyn avoimuuden tutkintojen osalta, erityisesti ammattikoulutuksessa. Sitten on kaksi välinettä, jotka on hyväksytty viime vuonna. ECVET, eli tällaiset ö, jonkinlaiset pistejärjestelmät ja CFARS, joka on toinen ohjelma ammattikoulutuksen puolella, ne voivat vahvistaa koulutuksen, ammattikoulutuksen uskottavuutta ja vah, varmistaa sen, että ne varat, jotka on ohjattu toimintaan, on otettu huomioon. Ja sitten rouva puheenjohtajan kysymyksen subsidiariteetti totta kai. Kun puhutaan tästä kurikuluumista niin silloin yritykset ja yliopistot keskusteluvat näistä hankkeista se on heidän oma fooruminsa. Tärkeää on, että näistä kurikulum-kysymyksistä keskustellaan ja että nämä mainitut tahot tekevät entistä enemmän yhteistyötä, kun puhutaan tällaisesta tiedon triangelista tai kolmiosta, niin on aina se riski, että aloitetaan koulutuksesta ja sitten päädytään puhumaan luovuudesta ja innovaatiosta. On, täyte, on tärkeää muistaa nämä kaikki kolme eri elementtiä. Tämähän on toteutunut esimerkiksi eurooppalaisessa teknologiainstituutissa. Ja tämä oli yksi tärkeä avainasia silloin, kun tämä hanke neuvoston toimista käynnistettiin. Ja nyt Ruotsissa pidetty epävirallinen kokous, jossa puhuttiin opettajien kysymyksistä, erityisesti opettajien liikkuvuudesta, puhuttiin avoimuudesta ja opettavan henkilökunnan tilanteesta. No, meillä on Comenius ja Leonardo Erasmus-ohjelmat, jotka ovat tällaisia liikkuvuutta edistäviä, edistäviä ohjelmia. Tämä on varmasti hyvä ajatus, kun ajatellaan tulevaisuutta sit, sit, ja sitä, että ö, opettajat ovat tärkeä elementti tällaisessa liikkuvuudessa. No, tämä menee ehkä nyt tässä vaiheessa vähän liian pitkälle, kun ajatellaan näitä rahoitusnäkymiä, mutta uskoisin, että opettajien liikkuvuus on yksi tärkeä kysymys, joka tulee puhuttamaan meitä. Tämä tuli esille myös Ruotsissa pidetyssä epävirallisessa kokouksessa. Ça, c'est une, ça, c'est une gaffe politique fondamentale. <laughs> Comme Enus Radio. C'est trop, c'est trop, c'est trop tôt pour juger. Niin, nyt on tietysti liian varhaista vielä tehdä mitään johtopäätöksiä, koska olemme vasta valintavaiheessa. Tämä liikkuvuus on myönteinen seikka. Niin, re, kom, komennusregion osalta tämä on hiukan monimutkaisempi, mutta se on 450 eri rakennetta jo koskenut. Eli meidän täytyy ottaa huomioon tarjousten laatu, analysoida niitä. Ja huolimatta mutkikkuudesta tämä liikkuvuus on ollut voimallista. E, jos lähdetään siitä, että voimme ehkä valita noin puolet ehdotuksista, ehkäpä yli parisen sataa hanketta, niin kyllä meillä varmasti on mitä arvioida myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Myös yksilöllisen liikkuvuuden osalta olemme lanseeranneet erilaisia toimia. Suurin osa jäsenvaltioista on joka tapauksessa suhtautunut myönteisesti tähän Komeniuksen piirissä tapahtuvaan yksilölliseenkin liikkuvuushankkeeseen. Eli tärkeä hanke on tämä. Kiitoksia rouva Kääntään. Ja nyt on vielä kolme puheenvuoroa pyytänyttä henkilöä. Venato Tu, rouva Korja, rouva Kosta, Develova. Siinäkö kaikki? Ei ketään muita. Hyvä. Benarabat osaa aloittaa. Merci, euh, madame le commissaire. Kiitoksia rouva komissaari. Minusta esityksenne oli erittäin kattava ja kiinnostava. Olen samaa mieltä siitä, että kulttuurin ja sivilisaation täytyy olla todellakin keskeisellä sijalla eurooppalaisessa toiminnassa ja ajattelussa. Tämä on hyvä suunta mutta halusin teille, esittää teille kysymykseen, Miten kulttuuripolitiikka, miten, anteeksi puhujaa korjaa, miten eurooppalainen politiikka voi nähdä kulttuurin tällaisena uudenlaisena nimittävänä tekijänä. Te puhutte tästä havaitusta historiasta, eletystä historiasta. Eurooppalainen historia on läheisesti yhteydessä Afrikkaan kun ajatellaan niitä suuntaviivoja, joita esittelitte, miten se siis voidaan liittää tähän kulttuuriin ja ora- suulliseen kulttuuriin, jotka ovat hyvin keskeisellä sijalla eh, nykypäivän elämässä, miten ne voidaan sisällyttää näihin mainitsemiinne kuvailemiinne suuntaviivoihin? Mm. Mr. Zver. Hvala za besedo in <clears throat> priložnost, gospa predsednica, da spregovorim in tudi. Eh, puheenjohtaja, kiitos. Haluan myös eh, kiittää pääjohtajaa Quintania erittäin hyvästä esityksestä ja myös jo vastauksista kysymyksiin. Haluaisin kiittää koko hänen henkilöstöään, joka on tehnyt paljon työtä viime vuosien aikana. Olen seurannut tätä työtä hyvin läheltä. Minusta nämä pehmeät politiikat, koulutus, kulttuuri, urheilu, ovat aloja, jotka ovat vahvistuneet Euroopan unionissa viime vuosina ja ne ovat saaneet tärkeämmän roolin. Mutta mutta te puhuitte täällä kurikulumista ja sitä olisiko mahdollista sitoa äh, koulutusjärjestelmiä lähemmäksi toisiaan. Viime vuosien aikana on Euroopassa päätetty hyvin tärkeistä koulutusmekanismeista, äh, esimerkiksi äh, näistä pätevyysmääräyksistä ja sitten avain osaamisalueet ja on olemassa kaiken näköisiä mekanismeja ja muotoja, jotka varmistavat sen, että eurooppalaiset koulutut, koulutusjärjestelmät lähentyvät toisiaan. Ei ole välttämätöntä, että kaikissa kouluissa opetettaisiin samaa, että opetusohjelmat olisivat samat. Minusta on tärkeintä, että on koordinointia ja yhteistyötä. Ja sillä tavalla voidaan tätä yhteistä ydintä vahvistaa, ei kulttuurisen monimuotoisuuden hinnalla, vaan me toivomme yhteistä ydintä. Yhteistä ydintä, joka vahvistaa eurooppalaista ulottuvuutta liittyen esimerkiksi yhteisiin arvoihin tai niihin taitoihin, mitä ihmisillä pitää olla – niin, että voimme luoda myös eurooppalaisen talousalueen. Jos me puhumme kulttuurin ja koulutuksen vahvemmasta ulottuvuudesta, niin toivoisin silloin, että komissiossa ja myös me olisi enemmän ihmisiä puhumassa esimerkiksi paremman budjetin puolesta. Tänä vuonna me epäonnistuimme tässä. Toivon mukaan jatkossa onnistumme paremmin. Thank you, Kiitokset äh, sitten edustaja Skorea. <clears throat> Unisco anch'io i complimenti al direttore Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan yhtyä näihin kiitoksiin ja suosinosoituksiin tästä esityksestä. Hän todellakin asetti kulttuurin kaiken toiminnan ytimeen ja näin täytyy tehdä myös tässä, ei ainoastaan tässä valiokunnassa, vaan koko parlamentissa Haluaisin kysyä pääjohtajalta, kun ottaa huomioon sen merkityksen, jonka hänkin antoi puheessaan liikkuvuudelle. Voisiko hän syventää Erasmuksen käsitettä? Voitaisiinko keskittyä joillekin aloille? Täällä puhuttiin er- Erasmus-harjoitteluohjelmasta – mutta voisiko ajatella tällaista Erasmusta, joka kattaisi työntekijät? Ja jos ajatellaan integraatiota, niin tämä voisi todellakin tuoda oman tärkeän panoksensa eurooppalaiseen elämään. Nuorillehan tämä Erasmus on ollut yksi parhaita välineitä luoda yhteyksiä, jotka ylittävät kansallisuusrajat. Luva. Thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen kuunnellut teitä nyt erittäin tarkasti ja yksi asia tässä kävi ilmi. Te puhuitte nuorista ihmisistä, jotka etsivät ulkomailla työ, työtä. Minua kiinnostaisi se, että onko komissiossa osastoa, joka työskentelee tämän parissa niin, että luodaan työpaikkoja myös niille alueille, missä nämä nuoret ovat kasvaneet ja elävät. En minä ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että pitää muuttaa ulkomaille töiden joukkoon. Ja esimerkiksi Slovakiasta ihmiset käyvät yliopiston loppuun ja muuttavat sitten Englantiin ja pesevät siellä astioita. En minä ole ollenkaan vakuuttunut, että tämä on hyvä tie. Gebe ich doch noch dem Herrn Kollegen Boris das Wort, bitte. Chciałem zapytać, jeżeli można, e, o fragment dotyczący kultury słowa. Kiitoksia, puheenjohtaja. Esittäisin kysymyksen niin sanotusta maailman kulttuurista. Meillähän on ollut mahdollisuus tavata sellaisia ryhmittymiä, jotka näkevät sen, mitä Google tekee suurena uhkana. Erityisesti tämä liittyy kustannustoimintaan, kirjoihin ja niin edespäin. Tämä on monimutkainen kysymys. Toisaalta se liittyy kulttuuriin mm, mm, kirjoihin. Toisaalta kuitenkin siihen, että haluan saattaa kulttuurisia töitä saataville kaikille eurooppalaisille. Mikä on teidän aikeenne? Aiotteko te tehdä yhteistyötä julkaisijoiden kanssa, taiteilijoiden kanssa ja lehtien julkaisijoiden kanssa tämän aiheen tiimoilta? Mehän tiedämme, että tällaista julkaisutoimintaa harjoittavat tahot voivat toisaalta lähteä siitä, tai olla sitä mieltä, että tämä voi olla uhka kulttuurille. Eli lähitulevaisuudessa meidän täytyy tällaisten asioiden parissa tehdä työtä. Madame Quentin. Ja lopuksi sitten rakkataan. Kiitoksia paljon rouva puheenjohtaja. Yritän koota nämä kaikki eri asiat. Rouva Alba Betun kysymykseen. No ei tässä nyt ole kysymistään uuden tyyppisestä kolonialismista. Kun ajatellaan tätä eurooppalaista kulttuuriagendaa, siellä on päätavoitteena vuoropuhelu. Viime, nyt meillä on tänä vuonna luovuuden ja innovaation teemavuosi. Viime vuonna se oli tällainen kulttuurien välinen vuoropuhelu ja myös puheenjohtajamaa oli aktiivisesti tuossa mukana. Ehkä tämä vuoropuhelu on joissakin maissa vaikeampaa kuin toisissa, mutta kulttuurien välisessä vuoropuhelussa halutaan kunnioittaa muita – halutaan kunnioittaa toisiaan, käydä vuoropuhelua, kuunnella toista. Ja yksi äh, tämän kulttuuriagendan tavoitteista oli edistää kulttuuria monikulttuurisessa miljöössä. Monet niistä hankkeista, joita tuemme eurooppalaisen kulttuuriagendan puitteissa, käyvät myös tällaista kulttuurien välistä vuoropuhelua. On paljon nuoria, nuoria taiteilijoita, jotka tulevat usein ö, ma- siirtolaistaustasta, jotka kehittävät kumppanuutta. Ja tämä on hyvä tapa, hyvä keino vahvistaa eri ryhmien välistä kunnioitusta. Kun ajatellaan Pohjois-Afrikan maita, meillä on Välimeren alan politiikoissa ja Barcelonan prosessissa mukana tällaisia kulttuurikysymyksiä, joita työstetään, jotta niitä voitaisiin käynnistää. Haluan lisätä myös tämä, että on itäosa jo, ja yhteistyö idän kanssa. Meillä on nyt erityinen väline, joka nimenomaan kohdistuu naapuruusyhteistyöhön, kumppanuusyhteistyöhön. Lisäksi meillä on määrärahoja, jotka on jotka ovat tällaisia rajat ylittävään yhteistyöhön ja kulttuurien vaihtoon kohdistettuja määrärahoja. Meillä on kulttuurisia operaattoreita, jotta on kutsuttu, ja me olemme suunnittelemassa ja käynnistämässä hankkeita. Mainitsinkin jo Karibian alueen, jossa meillä on hyvin konkreettista toimintaa. Eli tämä on kysymys, joka on keskeisellä sijalla, kun ajattelemme omia huolenaiheitamme. Sitten herra Sverin kysymys. Totta kai tämä tällainen pehmeä lähestymistapa, soft lähestymistapa ja tämän soft lawn kehittäminen, kun ajatellaan näitä pätevyyskysymyksiä ja todistusjärjestelmiä. Siellä halutaan avoimuutta ja vastavuoroisuutta. Ja on huomattukin, eri, että eri koulutusjärjestelmät kohtaavat samoja haasteita. Ja nyt viime vuosien aikana on voitu viedä eteenpäin näitä soft law välineitä ja niitä välineitä, joita mainitsin myös yhteistyöstä. Tämä on mielestäni hyvä väylä, jota pitkin edetä. Sen kautta voimme tukea eri kansallisen tason opetusministereitä, joilla on erilaisia kysymyksiä käsiteltävänä. No, budjetit sitten on eri taso, budjetissa on eri tasoja komissio on antanut selkeän veistin. Tarvitaan tällaisia käynnistystoimenpiteitä, mutta ne eivät ole suorassa yhteydessä pitkän aikavälin toimiin. Tämä koskee sekä tutkimusta että koulutusta. Tämä on kansallinen taso. Sitten eurooppalainen taso. Meillä on budjetti, joka ei ole mitenkään poikkeuksellinen, kun ajatellaan sen määrää. Nuorisokoulutus, kulttuuri- ja kansalaisuuskysymykset, budjetti. Se on kuitenkin lisääntynyt merkittävästi ja se on tärkeä ajatus pitää mielessä, kun katsomme tulevaisuuteen ja tulevia suuntaviivoja ja budjettinäkymyksiä. Miten haluamme, minkälaisen roolin haluamme antaa Euroopalle? Minusta tämä on tärkeä ajatus, ei ainoastaan komission puolella, vaan myös parlamentin puolella. Meidän täytyy käyttää mahdollisimman hyvin niitä ohjelmia, joita meillä on esimerkiksi elinikäisessä oppimisessa ja nuoriso-ohjelmissa ja kansalaisuusohjelmissa. Pitäisikö sitten laajentaa Erasmusta eri, kaikille aloille? No, tämä on se tendenssi, joka on olemassa ja minusta se on positiivinen tendenssi. Tämä laatumerkki on yksi kysymys. Siitä on puhuttu paljon, ei ainoastaan espanjalaisissa yhteyksissä, vaan myös muualla. Eli tällaisia nuoria ammattilaisia, joilla on hieman erilainen näkymä. Näiden ohjelmien kautta on syntynyt paljon erilaisia kontakteja, on luotu Kontaktia monen, monella tasolla on solmittu avioliittoja ja niin edelleen. Mutta se, mikä on tärkeää tässä Erasmus-ohjelmassakin, on se, että, että ollaan avoimia, katsotaan avoimmin silmin muita, nuoria muissa maissa. Minua harmitti hieman tämän Erasmus-ohjelman kohtalo, koska sitten tuli tämä Leonardo-ohjelma. Mutta täytyy muistaa, että tässä on kuitenkin tärkeää tämä sisältö. Ja tärkeää on, että nämä ohjelmat edistävät liikkuvuutta. Olen varma, että tässä valiokunnassa halutaan myös pohtia aihetta, jota olemme komissiossa käsitelleet siitä, että Erasmuksen hyvän tuloksen yhteydessä voimme katsoa, katsoa eteenpäin pitäisikö näitä kaikki eri ohjelmia sitten kutsua Erasmukseksi? Rouva Pakhan puoltaa tätä Komenikusohjelmaa. Ja vaikka budjettimme nousisikaan, nousisikin, niin emme voi tehdä ihmeitä. Tässä tarvitaan kumppanuutta kaikkien eri tahojen välillä. Euroopan investointipankin eri yritysten välillä, jäsenmaiden välillä. Ja tämä on keskustelu, joka on hyvin tärkeä. Se saattaa jatkua koko lainsäädäntökauden ajan. Ja varmasti Barroson toinen komissio tulee myös antamaan tälle tärkeän sijaan. Sitten kun ajatellaan, että rouva Navalan kovaan kielteistä näkemystä liittyen liikkuvuuskysymykseen, on selvää, että työllisyyden tukeminen on tärkeä kysymys, ei ainoastaan koulutuskysymyksissä. Minä olen ollut myös työ- ja sosiaaliasioiden pääosastossa. Ja näen myös sen puolen asian, asiasta. Eivät nämä kaksi asiaa mitenkään ole ristiriidassa. On ihmisiä, jotka tulevat ja niitä, jotka lähtevät. Ei ainoastaan suunta ole se, että slovakialaiset menevät Britanniaan. Usein opiskelijat tulevat uusista jäsenmaista ja se johtuu siitä, että teillä on ollut koulutusta, kouluja, e, jotka, joissa opetus on ollut englannista, englanniksi ja sitten ö, ähm, tämä liikkuvuus ja tuki, alueellinen kehitystuki, äh, nämä ovat elementtejä, jotka ovat ikään kuin saman, äh, saman lantin kaksi eri puolta. No sitten Google. Tämä on kysymys, joka huolettaa monia meitä komissiossa niin kuin muuallakin. Tämä ajatus, joka liittyy siihen keskusteluun, joka on ollut sitä keskustelua on siis käyty pitkään. Huomenna varmasti vielä puhutte tästä myös, ja tietoyhteiskunnasta. Googlesta meillä on tällainen osaston sisäinen ohjelma ja siitä, miten nämä kysymykset, kilpailu, koulutus, kulttuuri, miten voidaan saada nämä Googleen sillä tavalla, että olisi tällainen tasapainoinen lähestymistapa siten, että voidaan taata äh, tämä kirjo, joka Euroopassa on. Ja miten siis toteutuu tämä kulttuurillinen mainstreaming niissä maissa, joissa on näitä eri elementtejä ja eri hankkeita digitaalinen agenda ja niin edelleen. No, me huolehdimme ja pohdimme näitä kysymyksiä. Ja on tärkeää, että tästä nimenomaisesta asiasta käymme toimielinten välillä myös keskustelun. Une question, j'ai oublié. Madame Costa. Yksi kysymys vielä Rouva Kostalta, jonka unohdin, anteeksi. Grazie. E, ho molto apprezzato la molto interessante relazione. Niin, kiitoksia. Arvostin tätä kiintoisaa esity- esitystä ja tätä kuvaa, jonka kantään ed- eteemme maalasi. Mutta haluaisin tähdentää paria seikkaa. Olisi strategisesti tärkeää, että Euroopassa puhuttaisiin kulttuuripolitiikasta eikä vain kulttuurisista toimista. Vuonna 2007 hän, ähm, tähän suuntaan lähdettiin. Se tulisi tunnustaa. Ja kun tarkastelemme budjettia, niin tulisi ähm, korostaa tätä strategiaa ja sitä, että kulttuuri tulisi valtavirtaistaa kaikille aloille. Sitä tulisi korostaa enemmän, koska mielestäni sitä ei riittävästi vielä ymmärretä eikä korosteta. Minä olen moni, monilta osin yhtä mieltä kuin Tänin kanssa, erityisesti kun hän